Hyvät kollegat, me varmasti nyt aloitamme tämän kokouksen. Kuten ehkä huomasitte, ensimmäinen kohta esityslistalla on tapaaminen Puolan puheenjohtajavaltio Puolan kanssa. Ja toivotamme tervetulleeksi ministeri Vienkouskan koko valiokunnan nimissä. Tämä on aivan normaali, tavallinen kokous jokaisen puheenjohtajakokouden puheenjohtajakauden alussa, mutta haluaisimme antaa ministerille mahdollisimman paljon aikaa, jotta hän voi esitellä Puolan prioriteettikysymykset ja sitten keskustelemme tavalliseen tapaan. Toivottaisin lämpimästi tervetulleeksi ministeri Bienkowskan ja haluan antaa hänelle puheenvuoron. Hän on vastuussa aluekehityksestä ja hän edustaa siis todellakin puheenjohtajavaltio Puolaa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, hyvät valiokunnan jäsenet, minulla on suuri ilo ja suuri kunnia olla täällä tänään ja esitellä Puolan puheenjohtajakauden painopisteet koheesiopolitiikan alalla ja siihen liittyvillä aloilla. Koheesiopolitiikka on hyvin tärkeä elementti Puolan puheenjohtajakauden kuuden kuukauden ohjelmassa. Haluaisin nyt painottaa aluksi, että Puolan tavoitteet näiden painopisteiden puitteissa ovat varmasti sellaisia, että Euroopassa pitää saada lisää kasvua aikaiseksi. Haluamme kehittää sisämarkkinoita, haluamme käyttää EU-budjettia paremmin, paremmin syventää sisämarkkinoita 29. Ähm, kesäkuuta Euroopan komissio on esitellyt ehdotuksensa monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Ja seuraava askel on sitten sellainen, että lainsäädäntöpaketit erilaisiin eri politiikan aloihin esitellään. Me olemme sitä mieltä, että koheesiopolitiikka on avainväline investoinneissa – ja uskomme, että Euroopan unioni, unionilla on tarvetta tällaiselle välineelle, jos EU haluaa kasvun tielle, jos EU haluaa toteuttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteet. Koheesiopolitiikka ja neuvottelut näistä vastaavista asetuksista, ne ovat pohja, pohjana Puolan puheenjohtajakaudelle, eli tämä on todellakin yksi meidän painopisteistämme. Minulle on tässä huomautettu nyt, että meidän pitäisi puhua hieman hitaammin. Yritän nyt siis puhua hitaammin. Puolan motto kohesiopolitiikan alalla on sellainen, että haluamme tehokasta, alueellisesti eriytettyä kohesiopolitiikkaa, joka vastaa haaste, EUn haasteita. Tämän moton pohjalta me haluamme tehdä koesiopolitiikasta välineen, jonka avulla voimme toteuttaa Eurooppa 2020-strategian. Me haluamme kehittää sellaisia ratkaisuja, joiden avulla tästä koheesiopolitiikasta tulee väline, jolla voimme integroida rakennevälineet ja näin voimme vastata eri alueiden eri haasteisiin. Keskustelut kohesiopolitiikasta ovat käynnissä nyt jo neljä vuotta, neljän vuoden ajan. Ja haluaisin nyt tässä kiittää aiempaa puheenjohtajakolmikkoa Espanjaa, Belgiaa ja Unkaria. Nämä maat ovat hyvin intensiivisissä neuvotteluissa saaneet aikaiseksi hyvän perustan työllemme ja tälle seuraavan puheenjohtajakolmikon työlle, eli Puolan, Tanskan ja Kyproksen kolmikolle. Haluaisin nyt kiittää myös erityisesti Euroopan parlamenttia, erityisesti tätä aluekehitysvaliokuntaa ponnisteluista ja ratkaisuista, jotka täällä on tehty. Erityisesti haluaisin kiittää, haluaisin mainita tässä Markus Pieperin mietinnön. Olen olen vakuuttunut siitä, että teidän ponnistelunne vahvan koheesiopolitiikan puolesta on suuri apu myös meidän puheenjohtajakaudellamme. Seuraavan puheenjohtajakolmikon aikana meillä on suunnitelma, jonka avulla neuvottelut koheesiopolitiikasta niistä pitäisi tulla nopeita ja tehokkaita. Me yritämme tietysti myös myös ähm, sitoa nämä neuvottelut neuvotteluihin monivuotisesta rahoituskehyksestä. Haluaisin todellakin toivoa, että viivästyksiä ei tule, sillä Puolan puheenjohtajakaudelle ja tuleville puheenjohtajakausille tämä on kaikista tärkein aihe. Me tarvitsemme hyvän vakaan pohjan Meillä on paljon asiantuntijakokouksia, mutta pohja meidän työllemme, nämä ovat asetusluonnokset, joista me toivomme, että ne julkaistaan syyskuussa, kuten on ilmoitettu. Puheenjohtajakautemme tavoite on mahdollisimman nopeasti saada aikaiseksi lopullinen sopimus niin, että ohjelmat voidaan oikea-aikaisesti saada toteutettua ja näin sitten kohesiopolitiikkaa saada toteutettua. Sitten pääaiheista näissä keskusteluissa. Haasteet Eurooppa 2020 strategian puitteissa ovat tärkeitä strateginen strateginen suunnittelu, keskittyminen aihe, tietyn aiheisiin, tehokkuus ja ehdollisuus. Puolan puheenjohtajakausi haluaisi painottaa etenkin, että jotta kohesiopolitiikka toimii, sen pitää olla ennen kaikkea tehokasta ja tähän juuri me haluaisimme keskittyä. Puheenjohtajakautemme loppupuolella aiomme esitellä raportin, jossa esittelemme neuvotteluiden tulokset ja Suunnittelemme myös strategista ministerikokousta 16. joulukuuta, jossa puhutaan kohesiopolitiikasta. Haluaisiko joku puhua, pyytää puheenvuoron? Ä- niin. Eli sitten tämä mainitsemani kokous joulukuussa. Toivon, että siinä, siinä otetaan suuntaa ja että siellä myös vahvistetaan kohesiopolitiikan poliittista asemaa. Eli tämä tapahtuu siis yleisten asioiden neuvoston puitteissa 16. joulukuuta. Määräaikojen noudattaminen asetusten, ähm, asetusten kohdalla on hyvin tärkeää ja haluaisin mainita muutamia haasteellisia seikkoja neuvotteluissa, joista meidän pitää vielä syvällisesti keskustella Ensinnäkin meillä, me olemme saaneet ehdotuksen uudesta välineestä, nimittäin Connecting Europe-välineestä. Ja nyt jo keskusteluissa näemme, että tämä, tätä ehdotusta pitää analysoida syvällisesti sekä neuvostossa että parlamentissa. Mielestämme on välttämätöntä, että tämä ehdotus tutkitaan tarkasti, eli tutkitaan, mitä lisähyötyä tällaisella välineellä olisi ja onko tarpeellista ottaa tällainen keskitetty hallinto tähän välineeseen. Ja sitten toinen aihe olisi nämä intermediate regions, tämä alueiden väliluokka. Näistä tähän mennessä äh, tapahtuneesta keskustelusta tiedämme, että jäsenvaltioilla on aivan erilaisia mielipiteitä tästä asiasta. Me tunnemme kaikki argumentit tämän ehdotuksen puolesta ja sitä vastaan, siis näiden väli, äh, tämän väliluokan puolesta ja vastaan. Me haluamme keskustella asiasta hyvin tarkasti ja analysoida kaikki argumentit, jotka täällä eu puitteissa tästä alueiden väliluokasta on ilmaistu. Kolmanneksi me haluaisimme tarkastella tarkasti vielä sitä. Tämä ei ole ehkä niin ristiriitainen aihe, mutta silti kuitenkin huomion arvoinen aihe. Nimittäin puhun tässä joustavuudesta ja jäsenvaltioiden valinnanvapaudesta eri rahastojen varojen suhteen. Muistan, että helmikuussa yleisten asioiden neuvosto siellä puhuttiin siitä, että pitää tehdä päätös kohesiopolitiikan varoista vastaavissa tahoissa jäsenvaltioissa. Ja me, meille juuri tämä aihe on hyvin tärkeä. Lisäksi meille Esimerkiksi eurooppalainen alue, alueellinen yhteistyö ja koheesiopolitiikan alueellinen ulottuvuus, kaupunkipolitiikka ja makroalueiden strategiat ovat tärkeitä asioita puheenjohtajakaudellamme. Tämä saattaa kuulostaa itsestään selvällä, mutta haluaisin kuitenkin painottaa sitä vielä. Puolan puheenjohtajakaudelle Euroopan alueellinen yhteistyö on erityisen tärkeää. Ohjel- nämä ohjelmat tällä alalla ovat erittäin hyödyllisiä alueiden välillä, toimielinten välillä ja paikallisten tahojen välillä. Nämä ohjelmat johtavat siihen, että, että kansalaiset voivat hyötyä integraatiosta etenkin raja-alueilla. Me aiomme siksi harmonisoida periaatteita ja menettelyitä, jotka määrittelevät tätä alueellista yhteistyötä. Eli tässä on kyse ennen kaikkea tavoitteesta kolme. Me haluaisimme ähm, yhdistää tämän myös naapuruuspolitiikan tavoitteisiin. Toteutus pitää olla tehokkaampaa niin, että tuloksetkin ovat parempia. Tässä yhteydessä me suunnittelemme myös että tarkistaisimme asetusta eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymistä. Tämä tapahtuu kahdessa jaksossa. Ensinnäkin tehdään työtä työryhmässä, neuvoston työryhmässä ja sitten komission raportin kertomuksen pohjalta, jossa tehdään tiliä näistä eurooppalaisen yhteis- alueellisen yhteistyön yhtymistä. Senkin pohjalta tehdään työtä. Ja toisessa jaksossa sitten me luultavasti joulukuussa me yhdistämme tämän kertomuksen sitten asetusluonnoksiin tai asetusehdotuksiin. Mitä sitten tulee alueelliseen ja kaupunkiin ulottuvuuksiin, niin me yritämme me yritämme saada tätä alueellista strategiaa eteenpäin ja me yritämme saada tähän uuden ulottuvuuden, nimittäin yhteyden Eurooppa 2020 strategiaan. Näitä seikkoja halusin tässä erityisesti painottaa. Me Teemme tästä tausta-asiakirjan ja niin sanotun issue paperin. Ja näistä kahdesta asiakirjasta keskustelemme sitten neuvostossa jäsenvaltioiden kanssa. Lisäksi me keskustelemme erityisistä ratkaisuista kaupunkeja varten, maaseutualueita varten ja ehkä tärkeimmä, tärkeimpänä keskustelemme yhteyksistä maaseutualueiden ja kaupunkialueiden välillä. Me tarkastelemme komission ehdotusta kaupunkien tulevaisuudesta ja me tarkastelemme myös URP-aktin aloitetta. Hyvin tärkeää on myös, ja siksi haluaisin myös tässä valiokunnassa sen mainita, hyvin tärkeää on nimittäin myös alueellinen ulottuvuus Euroopan sosiaalirahastosta. Tärkeä konferenssi tästä aiheesta pidetään Varsovassa syyskuun loppupuolella. Eli meillä on monia kokouksia ja teillä, te olette muuten saaneet esitteen, jossa mainitaan kaikki kokoukset kohesiopolitiikan alalla ja sieltä löydätte myös nämä aiheet, jotka olen tänään maininnut. Tärkeimmät päätelmät kaikista näistä kokouksista ovat sitten pohjana epävirallisen ministerineuvoston työlleen. Nämä ministerineuvoston päätelmät ähm, haluaisimme hyväksyä 25. marraskuuta. Tämä siis on epävirallinen ministerineuvosto, mutta siihen osallistuvat siis aluekehitysministerit ja myös kaupunki strategioista vastaavat ministerit, eli osallistujia on paljon. Yksi elementti keskustelustamme, keskustelussamme on, yksi painopistoemme ovat myös makroaluestrategiat. Puheenjohtaja kaudellamme on kyse ennen kaikkea siitä, että tarkastelemme Itämeri-strategian toteuttamista, eli teemme siitä tiliä. Toivon, että keskustelut, keskustelut keskittyvät, keskittyvät ennen kaikkea toteuttamiseen, mutta, mutta myös kansallisen ja EU-politiikan koordinoimiseen. Ja tässä pitäisi tavoitteena tietysti olla tehokkuus. Hyvin pian me aloitamme jo ensimmäiset keskustelut puheenjohtajavaltion tukiryhmän puitteissa, eli keskustelemme siitä, miten strategiaa on toteutettu ja, ja sitten marraskuussa yleisten asioiden neuvostossa tämä asia mainitaan myös neuvoston päätelmissä. Lopuksi haluaisin vielä palata siihen, minkä, minkä mainitsin puheeni alussa, tärkein seikka Puolan puheenjohtajakauden ohjelmassa on epäilemättä neuvottelu asetusluonnoksista kohesiopolitiikan alalla. Tämä on hyvin käytännöllinen aspekti siitä, kun puhumme siitä, mitä haluamme joulukuuhun mennessä tavo- saavuttaa. Kuten sanoin, meillä on hyvin monipuolinen ohjelma, mitä tulee epävirallisiin keskusteluihin, niin meillä on yli kymmenen epävirallista kokousta. Ensimmäinen näistä kokouksista pidettiin jo viime viikolla. Siellä oli kyse tuloskeskeisestä koheesiopolitiikasta ja toivon, että myös te osallistutte tällaisiin kokouksiin. Kutsun teidät sydämellisesti näihin kokouksiin. Jo tämä ensimmäinen kokous, siihen suhtauduttiin hyvin myönteisesti, sillä koheesiopolitiikka, kun siitä puhutaan niin sanottuna kehityspolitiikkana, niin se on aihe, joka kiinnostaa kansalaisia kaikkialla Euroopassa. Kiitos. Uh, nyt voimme aloittaa keskustelun. Koordinaattorit ensin, EPPstä Jan Olbricht. Pani minister, e, e, e, ja Kiitos. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, kuinka tyytyväinen olen siitä, että Puola on nyt Euroopan unionin puheenjohtajamaa. maa tässä hyvin hankalassa tilanteessa, jossa Euroopan unioni tällä hetkellä on. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, koska Puola puoltaa vahvaa koheesiopolitiikkaa ja täten voimme olla varmoja siitä, että koheesiopolitiikka jatkossakin tulee olemaan yksi tärkeimmistä Euroopan unionin poliitikoista. Eli erittäin sopiva maa on nyt ottanut puheenjohtajuuden haltuunsa, koska kyseessä on maa, joka on aina sanonut, että koheesiopolitiikka on yksi tärkeimmistä politiikoista. Näin aina ei ole ollut Joten tämä antaa kyllä toivetta No, en tiedä, ryhdynkö tässä nyt heti tekemään tiukkoja kysymyksiä ministerille. Ehkä ministeri voisi sanoa jotakin siitä työstä, mitä tehdään yhteistyössä Tanskan ja Kyproksen kanssa. Voimmeko me odottaa, että teitä seuraavat puheenjohtajamaat myöskin puoltavat koheesiopolitiikkaa, jos asian näin voi ilmaista? En tiedä, onko tämä edes poliittisesti korrekti kysymys. Ja sitten toinen kysymys tai paremminkin kommentti. Neuvoston ja parlamentin välillä on aina ollut jännitteitä ja se on tavallaan ihan luonnollista, mutta yksi syy, muut kuin rakenteelliset syyt, on se, että tieto ei kulje näiden kahden instanssin välillä ja minä toivoisinkin, että me pidämme yhteyttä tulevina kuukausina jatkuvasti jatkuvalla syötöllä, jotta me voimme kertoa toinen toisillemme, mitä tapahtuu ja että me voimme olla ajan tasalla siitä, mitä neuvostossa tapahtuu. Haluaisin myöskin kertoa teille, että me lähdemme vierailulle Kreikkaan. Valiokunnasta lähtee valtuuskunta sinne ja vieressä istuva kollegani tulee johtamaan tätä valtuuskuntaa. Ja meidän osaltamme me voimme sanoa, että me tulemme antamaan kaiken sen tiedon, jota sieltä saamme myöskin teille. On tiettyjä asioita, jotka aivan erityisesti kiinnostavat meitä ja haluaisin esittääkin teille seuraavan kysymyksen. Se, mikä meille on tärkeää, liittyy kysymykseen siitä, milloin työ asetusten suhteen käynnistetään. Te puhuitte syyskuusta Eilen parlamentin käytävillä kuulin puhuttavan lokakuusta, jopa kenties marraskuusta, ja sitten kuulin, että tämä yhdistetään jollakin tapaa siihen työhön, jota tehdään maatalouden alalla. Eli tärkein kysymykseni olisikin teille, milloin tämä työ käynnistyy Ehkä teillä on tietoa komissiosta. En nyt halua tässä provosoida, mutta äh, haluaisin saada selkeän vastauksen siihen, milloin tämä työ käynnistyy, koska meidän kannaltamme tähän vastauksen saaminen on hyvin tärkeää, koska mitä aikaisemmin me aloitamme työn, niin sitä paremmat mahdollisuudet meillä on onnistua ja viedä se päätökseen ajoissa. Eli milloin me saamme asiakirjoja, joita me voimme sitten käyttää perustana omassa työssämme, jotta sitten voimme keskustella tästä yhdessäkin mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä teidän kanssanne. Sitten minulla on kysymys myöskin EPP-puolueen nimissä. Kuvitellaanpa, että asetukset ovat valmiina syyskuussa, jos nyt oletetaan, että näin on No silloin tietenkin puheenjohtajamaa purkaa tällaisia lainsäädäntöpaketteja ja on aivan luonnollista, että puheenjohtajamaat haluavat viedä tiettyjä asioita päätökseenkin. He haluavat tietyt asiat hoitaa loppuun saakka. Ja minun kysymykseni teille olisikin, mitä ovat ne asiat, joita te haluaisitte viedä loppuun saakka? Millä osa-alueilla te haluaisitte lopulliset päätökset puheenjohtajakautenne aikana, koska tämä on meidänkin kannaltamme äärimmäisen tärkeää, koska tämä vaikuttaa meidän aikatauluihin, meidän työskentelyymme. Eli jos oletamme, että säädökset ovat, asetukset ovat valmiina syyskuussa, niin mitä, mistä muista asioista tehdään päätöksiä ennen vuoden loppua? Tämä on minun kannaltani aivan avainkysymys. kysymys ja luonnollisestikin haluaisin toivottaa teille parasta mahdollista menestystä. Ja piakkoin tulette huomaamaan, että yhteistyö muidenkin valiokuntien kanssa tulee olemaan hyvin jouhevaa. Kiitoksia. Nyt sitten herra Ollen Isaksosi ST-ryhmästä. Kiitoksia ministeri. Heti aluksi haluaisin kiittää teitä tästä kokouksesta jonka pidimme Varsovassa mukana, oli aluekehityksen Meppe ja Minun ryhmästäni oli myös mukana ja me saatoimme itse nähdä, kuinka hyvin Puola oli valmistautunut kautensa. Olemme erittäin kiitollisia tiedoista, joita saimme suoraan Varsovassa. Mutta samalla meillä oli kyllä tiettyjä epäilyjäkin. Ja nyt haluaisin kiinnittää huomionne kohtaan yksi, siis siitä, mistä aloititte monivuotiset rahoituskehykset. Kysymys kuuluu puheenjohtajavaltiolle. Mikä on tilanne jäsenvaltiossa? Mehän tiedämme nyt Puolan kannan. Te itse, pääministeri, esittelitte tämän kannan, mutta ymmärtääkseni puheenvaltio tällä hetkellä neuvottelee siitä, miten muut suhtautuvat tähän monivuotisten rahoituskehityksen ehdotukseen koskien aluekehityspolitiikkaa. Oletteko te sitä mieltä, että muutkin ministerit haluavat vähän tapella tämän kantansa puolesta, jota komissio siis esitteli, vai yritetäänkö neuvotteluiden aikana neuvostossa rajoittaa tätä? Ja kysyisin, kuinka komissio ja meidän valiokuntamme ja kaikki meistä voimme tukea tätä osaa monivuotisia rahoituskehyksiä. Toinen kysymys on lainsäädännöllinen paketti. Herra Olbrecht juuri mainitsi tämän ja minäkin puhuin siitä Strasburgissa. Ja nyt sitten esittäisin kysymyksen neuvoston suuntaan, koska voimme odottaa, että lainsäädäntöpaketti saadaan aikaan neuvoston ja parlamentin välillä, koska suunnitelmat, joita tässä esittelitte, niin olen kyllä pahoillani, eivät ne toteudu, jos tämä paketti ole valmis syyskuulle mennessä, koska silloin puheenjohtaja valtiolla ei ole enää mitään muuta tehtävää kohesiopolitiikan saralla ja sama pätee omaa valiokuntaamme ja meidän pitää olla tästä tietoisia. Ja kun sitten lainsäädäntöpaketin jo saamme, niin silloin meillä on tiettyjä oletuksia ja kysymyksiä, jotka meitä kiinnostavat, jotka ovat meille merkittäviä. Haluaisin onnitella teitä teidän johdannostanne muuten, koska siinä tartut ihan ytimen meidänkin keskustelussamme, koska meillä on ollut ongelma tästä väliluokka, näistä väliluokka-alueista, Puolan kannasta ja tilanteesta tässä asiassa, koska on ollut joitakin erimielisyyksiä. Sitten toisaalta tähän vaikuttaa se, kuinka muut jäsenvaltiot suhtautuvat näihin väliluokka- tai siirtymäkauden alueisiin. ovatko ne kaikki tai jotkut niistä jäsenvaltioista valmiit ottamaan väliluokka-alueet tuleviin kohesiopoliittisiin suunnitelmiin ja näkymiin. Kysymys kuuluu, kuinka ja milloin aiotte alkaa nämä neuvottelut? Jaan kaikki painopistealueet, jotka meille äsken esittelitte. Siis, että katsotaan makroalueellista politiikkaa ja pohditaan, miten muokataan konkreettisia ehdotuksia ajatellen kohesiopolitiikan tulevaisuutta, jotta väliluokka-alueet saavat vahvan ulottuvuuden, koska me tiedämme, että nyt pikemminkin hallinnoidaan yleisemmällä tasolla makroalueita eikä keskitytä tähän osaan EU-ssa ja jäsenvaltioissa. Joten kysyisin, näettekö te tarvetta muutokselle ja haluaisitteko vahvistaa väliluokka-alueiden osuutta? Sitten toinen kysymys vielä, josta täällä valiokunnassamme on puhuttu ja SD-ryhmän nimissä haluaisin palata siihen. Nimittäin miten vahvistetaan uudestaan alueiden roolia. Viime vuosina me olemme kaikki vaatineet uusia rahoitusnäkymiä, uutta kohesiopolitiikkaa, jotta tätä kautta voitaisiin vahvistaa alueita, antaa niille enemmän mahdollisuuksia tehdä päätöksiä siitä, kuinka haluavat käyttää varoja kohesiopolitiikan yhteydessä. Onko teillä jotakin käsitystä siitä, miltä tällaisen toiminnan pitäisi jatkossa näyttää? Sitten kaupunkipolitiikasta. Minulla on myös kysymys, joka liittyy useisiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi suunta, jota tulemme seuraamaan tämän politiikan yhteydessä. Nämä kysymykset ovat siis puheenjohtajavaltiolle ja liittyvät enemmänkin tulevaisuuteen ja toimintamalliin, jota harjoitamme kaudella 14-2020. Mutta tulevina kuukausina sitten, mitkä ovat niitä kysymyksiä, jotka suoraan liittyvät juuri tähän meidän alamme? Siis ajattelen ongelmia, joita meillä on jäsenvaltioissa. Herra Olbrecht mainitsi Kreikan, mutta on meillä ongelmia Puolassakin. Mitä tulee varojen käyttöön kohesiopolitiikassa ja erityisesti infrastruktuurissa on tällaisia hankalia kysymyksiä, samoin rautatie liikenteessä. Sitten ihan lopuksi vielä aiommeko valtavirtaistaa ja yksinkertaistaa järjestelmiä ja verkostoja, jotta voimme helpottaa kohesiovarojen käyttöä. Ja jälleen kerran haluaisin vielä onnitella teitä johdannosta. Meillä ei ole nyt niin paljon aikaa kuin ehkä haluaisimme, joten vetoan teihin, rajoittakaa puheenvuoronne kysymyksiin, älkääkään toistako jo tehtyjä kysymyksiä. Sitten myös ehdottaisin, että en tietysti voi tällaista teille sanella, mutta meidän pitäisi ehkä välttää kysymyksiä, jotka liittyvät maihin. Pitäisi puhua todellakin nyt puheenjohtajakaudesta. Seuraava puhuja Aldesta, Riikka Manner. Anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Minä saan puhua liberaalidemokraattien nimissä, jos sallitte. Aivan ensimmäiseksi minun täytyy sanoa, rouva puheenjohtaja, niin siis puhun koordinaattoreiden nimissä niin haluaisin, että tänne saataisiin hieman sääntöjä, koska tässä nyt muut puhuivat pitkään ja minun pitää sitten puhua lyhyesti. Ainoa asia, minun täytyy mainita neljä asiaa me olemme kirjoittaneet komissiolle kirjeen. Samat kysymykset esitän teillekin, rouva ministeri, koska te edustatte puheenjohtajamaata. Ja kaikki kaikki liittyvät tähän monivuotiseen rahoituskehykseen ja kohesiopolitiikkaan. Ensimmäiseksi minun täytyy painottaa sitä, että jos me tarkastelemme vertailukelpoisia hintoja vuodelta 2011 otsake 1, joka liittyy kohesioon, niin siinä on kasvua 5,9 prosenttia muut ehdotukset komissiolta, ne ovat ristiriidassa tämän kanssa, koska komissio sanoo, että tähän saakka puhuttiin neljän prosentin leikkauksesta jokaisen maan kohdalla, jotta ne voivat käyttää kohesiovarastoja. Jos esimerkiksi on 100 miljoonaa BKTLstä minun maani, eh, neljä prosenttia, se olisi sitten neljä miljoonaa kohesiorahaa komissiolta. Nyt komissio ehdottaa, että leikataan tätä kahteen ja puoleen prosenttiin. Ja tämä on ristiriidasta, koska jos eh, kasvatetaan koko summaa, mutta sitten näitä kynnyksiä alennetaan, toimintaa, niin en tiedä enää mihin rahat menevät. Toiseksi on aivan normaalia ehdotuksissa, että siellä ei selitetä uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä siellä esitetään korotuksia kolmannekselle. Tässä siirtymäkauden kohdalla ehdotetaan, että pudutaan kaksi kolmasosasta määrärahoja ja kysymys, jonka haluaisin esittää, että haluaisin mielipiteenne yhdestä asiasta. Täytyisi selittää, miksi kaksi kolmasosaa, miksi ei kolme neljäsosaa tai viisi kuudesosaa, koska meillä on edelleen phasing in, phasing out mekanismeja. Haluaisimme tietää, mikä tämä ero on. Poliittisesti tämä on selvää. Parlamentin enemmistö on äänestänyt perinteisten alueiden puolesta. Me tarvitsemme vain selityksen, mitä tämä numerisesti tarkoittaa, jos korvataan nämä olemassa olevat phasing out mekanismit eh, siirtymäkaudella ja verrataan tätä sitten siihen kahdes kolmasosaan rahaa, joka menee näille uusille siirtymäalueille. Sitten sama on tämä 5 prosentin hätävaranto. Komissio ehdottaa että 5 prosenttia ei maksettaisi tällä absorptiokaudella. viisi prosenttia laitettaisiin varantoon ja sitten kun maa on täyttänyt velvoitteensa, niin sitten tämä loppu viisi prosenttia maksetaan loppumaksun yhteydessä. Meidän täytyisi tietää, mitä ovat ne olosuhteet, joissa tätä viittä prosenttia ei maksettaisi. Ja sitten viimeinen kysymys. Miten te ja komissio ehdotatte? Teette ehdotuksia, jotta nämä kohesiorahat jotenkin ne yhdistään tähän absorptiopotentiaaliin. Tämäkin mainitaan näissä ehdotuksissa. On niin erilaisia absorptiopotentiaaleja Euroopan unionissa, 27 maan Euroopan unionissa, eli selityksiä tarvittaisiin teiltä. Kiitos. Uh, for the Greens, Elisabeth Schröter. Elisabeth Schröter, Vihreät. Yeah, vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja ja Kiitos rouva ministeri, rouva ministeri Piankovska, myös teidän rohkeudestanne aloittaa tämä puheenjohtajakausi. Tehän, tehän Teillähän on suuria vaikeuksia saada sopimus aikaiseksi neuvostossa ja teillä on ehkä vähemmän aikaa kuin mitä te nyt odotatte tai uskotte. Toivottavasti teillä tulkaus toimii ilmeisesti. Ja te sanotte kaksi kertaa, että olette varma, että komissio tekee ehdotuksensa syyskuussa julkaisee ne siis. Mehän me oletamme, että ehdotukset tulevat itse asiassa myöhemmin, ja minua nyt kyllä kiinnostaisi, miten te saatte sopimuksen neuvostossa aikaiseksi, sillä me uskomme, että teillä on ainoa mahdollisuus normaalissa määräajassa saada sopimus aikaiseksi. Ja jos te ette saa sopimusta aikaiseksi, niin niin sopimusta ei välttämättä saada edes ennen vuotta 2013 aikaiseksi. Siksi teihin nyt sijoitetaan paljon toivoa. Te sanoitte, että te valmistelette neuvoston kantaa jo ennen kuin ehdotukset julkaistaan. Entä sitten muut tärkeät alueet, esimerkiksi väliluokka-alueet ja varojen jakaminen ja sitten tämä Interconnection-rahasto. Aiotteko tekin te näissäkin alueissa tai asioissa valmistella kannan jo ennen komission ehdotusta silloin, sillä silloin, muutenhan teillä on erityisen vähän aikaa saada kanta aikaiseksi ennen joulukuuta. Entä miten aiotte saada nämä nettomaksajat niiden kanssa aikaiseksi tasapainoisen kannan joulukuuhun mennessä? Mitä metodeja aiotte käyttää? aiotteko käyttää yksittäisiä kahdenkeskeisiä keskusteluja vai ettekö aio käyttää näin radikaaleja keinoja? Kiitos. Vážená paní předsedající, paní ministrině, jsem velmi rád, že se setkáváme na půdě. Arvoisa ministeri, olen erittäin tyytyväinen, että tapaamme tänään Euroopan parlamentissa. Minun täytyy sanoa, että Puola on aina ehdottomasti tukenut kohesiopolitiikkaa ja muistankin, kuinka hyvä yhteistyömme oli Tsekin kaudella ja silloin kun tapasimme muun muassa Marienbadissa silloin. Joten olen täysin vakuuttunut itse siitä, että teidän kokemuksenne tällä alalla mahdollistaa edistymisen Puolan puheenjohtajakaudella. Te mainitsitte johdannossanne, kuinka tärkeää ur- kaupunkiulottuvuus kohesiopolitiikan tulevaisuudessa on. Me olemme yhdessä samaa mieltä, että tosiaankin tämä on erittäin tärkeä sektori ja siksi haluaisinkin kysyä teiltä, kuinka aiotte syventää kumppanuutta eri tasoilla alueellisessa yhteisössä alueiden, kaupunkien, valtioiden kesken niin, että tämä kumppanuuslähestymistapa todellakin toteutuu myös käytännössä? Ja tuetteko te integroituja kaupunkisuunnitelmia tulevaisuudessa, jotka ovat tällainen väline juuri tälle yhteistyölle? Ja kysyisin vielä, ettekö ehkä ole valmistelemassa uutta rahoitusvälinettä, jotta tätä kautta voidaan auttaa näiden Euroopan hankkeiden yhteisrahoituksessa, koska kuten tiedätte, Jessica-väline ei vielä ole ollut kovinkaan paljon käytössä ja täysimääräisesti. Ja meistä tämä on kuitenkin selvästi tulevaisuuden väline. Sitten toinen kysymykseni koskee tulevaisuutta makroalueellisessa tilanteessa. Ruotsin puheenjohtajakaudella aloitimme valmistella Itämeren strategiaa, sitten oli Tonavan strategia ja nyt me taas puhumme Atlanttisesta strategiasta. Eilen käsittelemme herra Alfonsin mietintöä, joka koskee Välimeren aluetta. Puhutaan myös Karpatian alueesta. Missä määrin te tuette näitä makrostrategioita ja näettekö te, mikä rooli niillä periaatteessa saisi olla? Koska tärkeintähän kai on koordinaatio eikä uusien välineiden luominen. Rouva ministeri. Dziękuję bardzo. Kiitos. Yritän nyt järjestyksessä vastata kaikkiin kysymyksiin. Ehkä ensiksi kuitenkin yleisiä kommentteja. Monet kysymykset koskivat näitä määräaikoja tai aikataulua, eli milloin asetusehdotukset tehdään. Siitä haluaisin sanoa, että olen vakuuttunut siitä, että sekä puheenjohtajakausi että komissio, niille kummallekin on hyvin tärkeää, että nämä ehdotukset tulevat mahdollisimman pian. Perjantaina Varsovassa pidettiin neuvoston kokous komission kollegion kanssa ja me keskustelimme aluekehityksestä myös äh, tästä siitä vastaavan komission jäsenen kanssa. Ja meille vahvistettiin, että ehdotusten pitäisi tulla syyskuussa toistan vielä, että tämä on pohjana ei pelkästään meidän työllemme Puolan puheenjohtajakaudella, ja tämä on jo vastauksena myös herra Olbrechtille. Tämä on tietysti pohjana koko puheenjohtajakolmikon työlle, eli meillä on hyvin tarkka aikataulu myös Tanskan ja Kyproksen puheenjohtajakauden kanssa, ja valmistelut sujuvat hyvin. Meillä on aikataulu, jonka pohjalta meidän pitäisi onnistua siinä, että kolmannella neljänneksellä vuonna 2012 kaikki aiheet on keskusteltu läpi, jotka näissä ehdotuksissa siis ovat. Mutta tämä tietysti voi toteutua vain, jos ehdotukset tulevat syyskuussa. Minun täytyy lisäksi sanoa, että me itse asiassa lähdimme siitä, että ehdotukset tulisivat jo kesäkuussa, se olisi aivan erilainen tilanne. Me olisimme silloin voineet jo aloittaa työskentelymme. Mutta painetaan kuitenkin vielä, että meille kaikille, myös komissiolle on hyvin tärkeää, että ehdotukset saadaan pöydälle mahdollisimman nopeasti. Kohesio politiikkahan ja myös muut politiikan alueet ovat saman, saman kolikon kaksi eri puolta. Meillä nyt on ehdotus monivuotisesta rahoituskehyksestä, mutta emme ole saaneet vielä sisällöllistä ehdotusta. Tämä tarkoittaa, että on vaikea vastata sisällöllisiin, moniin sisällöllisiin kysymyksiin nämä vastaukset riippuvat siitä, mitä näissä asetusehdotuksissa sitten loppujen lopuksi ehdotetaan. Kuten sanottu, teemme puheenjohtajakolmikon kesken hyvin tiukkaa yhteistyötä ja aiomme nyt puuttua kiireellisempiin asioihin ensiksi. Esimerkiksi ohjelmasuunnittelu, suunnittelu niin, että toimenpideohjelmat voivat, voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti. Tämä siis tarkoittaa, että nämä yhteiset strategiset puitekehykset saadaan aikaiseksi. Lisäksi keskitymme tiettyihin aiheisiin ja ehdollisuus on hyvin tärkeää. Näissä aiheissa haluaisimme saada neuvottelut päätty, päätökseen tämän vuoden joulukuuhun mennessä. On tietysti selvää, että yhteistyö teidän kanssanne, ennen kaikkea siis aluekehitysvaliokunnan kanssa, on meille erityisen tärkeää. Olen puhunut myös henkilökohtaisten monien teidän kanssanne jo ennen Puolan puheenjohtajakautta ja kerroin teille suunnitelmista ja kiitän näistä kaikista kokouksista. Ja Haluaisin myös sanoa, että minä itse ja edustajani ovat, me olemme kaikki teidän käytettävissänne tämän puolen vuoden aikana. Mitä nyt sitten tulee tähän monivuotiseen rahoituskehykseen ja näihin asetuksiin, niin haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että ilman konkreettisia komission ehdotuksia näistä asetuksista Puolan puheenjohtajakausi ei voi yksityiskohtaisesti vielä lausua kantaansa. Monivuotinen rahoituskehysehdotus eh, ei siis vielä riitä siihen, että voisimme sisällöllisesti yksityiskohtaisesti ilmaista kantaamme. Herra Kotmanes, ähm, hänen kysymykseensä haluaisin vastata, että emme tee konkreettisia ehdotuksia näistä väliluokka-alueista ennen kuin olemme saaneet asetusehdotukset. Näistä valiluokka-alueista on puhuttu monissa kysymyksistä, joten haluaisin vielä viitata yhteen seikkaan tässä yhteydessä. Minähän sanoinkin jo, että olemme avoimia kaikille ehdotuksille. Osittain on kuitenkin niin, että on ristiriitaisia ratkaisuja eri jäsenvaltioissa. Tämän, ja tämän, tähänkin ongelmaan me puutumme, mutta pitää pitää mielessä, että ei voi verrata alueita, jotka, joilla on 200 prosenttia ähm, BKTstä, keskimääräistä BKTstä per henkilö. Niitä ei voi verrata alueihin, joilla on 70 prosenttia. Nämä alueet, jotka ovat 75-90 prosenttia BKTstä, niin niissä on erilaisia alueita. Jotkut näistä alueista ovat jo vuosia olleet 90 prosentin alueita. Tässä asiassa minä luotan yhteistyöhön teidän kanssanne. Pitää siis eriyttää ja olla tietoinen siitä, että nämä maat vaikuttavat näiden, näiden BKT-lukujen mukaan olevan samanlaisia, mutta niissä on itse asiassa huomattaviakin eroja. On monia maita, jotka ovat yli 75 prosentin luokassa. Ja, ja esimerkiksi tietyt pääkaupungit ovat erityisen hyvin kehittyneitä. Ja sitten pääkaupungin ulkopuolella olevat alueet ovat taas kehitykseltään aivan erilaisia. Sitten alueiden vahvistamisesta ja kumppanuuksista. Herra Vlasak esitti tästä kysymyksen. Tietysti me olemme valmiita keskustelemaan tästä aiheesta. Me haluaisimme keskustella myös alueiden osallistumisesta sopimuksiin, siis sopimuksiin komission ja hallitusten välillä. Me haluaisimme selvittää, miten alueet voisivat osallistua. Täällä on puhuttu tänään myös kaupunkipolitiikasta. Sen suhteen me suunnittelemme konkreettisia keskusteluja kaupunkien tukivälineen suhteen. Puhun esimerkiksi tässä Jessica-välineestä ja siitä, että Jessica pitäisi arvioida mutta on esimerkiksi tällaisia globaaleja lau lainoja ja julkisen liikenteen alalla toiminnallisia kysymyksiä erityisesti. Meillä on erityisen tärkeää kaupunkipolitiikka ja erityisesti tässä haluaisin korostaa suhteita kaupunkien ja maaseutualueiden välillä. Eli Kyse on toimista, jotka huolehtivat siitä, että sijoitukset kaupunkiin saavat vaikutuksia myös äh, kaupunkien ympäröivillä alueilla. Minä olen 15 äh, vuotta jo käsitellyt näitä aiheita ja me olemme 15 vuotta jo yksinkertaistaneet. Ja yksinkertaistamista tarvitaan edelleenkin. Keskustelut monivuotisesta rahoituskehyksestä ja, ja asetuksesta 10.38. Siihen, siihen me yritämme vielä lyhyellä aikavälillä saada muutoksia, sillä todellakin on erilaisia syitä yli, ylimääräiselle taakalle ja yksinkertaistamiselle usein on myös EU, EU-tasolla liikaa byrokratiaa. Ja me haluaisimme nyt tässä käsitellä jo olemassa olevia asetuksia ja saada niissä yksinkertaistamista aikaiseksi. Sitten makroaluestrategioista kysyttiin myös. Tietysti me tuemme kaikkia aloitteita, kokonaisvaltaisissa lähestymistavoissa sekä paikallisella että alueellisella tasolla. Pohja tuleville toimille on todellakin se, että tehdään tällainen Itämeri-strategian uudelleen tarkastelu. Tämä tarkastelu on tärkeää. Meidän pitää tarkastella indikaattoreita ja usein ajatellaan, että no hyvä, että on makroaluestrategia, mutta sitten varojen saaminen, kerääminen tätä strategiaa varten osoittautuu loppujen lopuksi ongelmaksi. Mitä sitten tulee Karpaatin alueeseen, niin, niin kaikki, kaikki vastaavat maat ovat kiinnostuneita yhteistyöstä. Ja me olemme myös avoimia muille makroaluestrategioita. Olemme valmiita aloittamaan keskustelut, mutta pohjana pitää olla todellakin Itämeren strategian uudelleen tarkastelu. Tämä on pisimpään olemassa ollut makroaluestrategia ja se näyttää, mitä, missä on onnistuttu ja missä on vielä parantamisen varaa. Herra Godmanes, mitä sitten tulee 5 prosentin varaukseen, niin tämä on samantyyppinen aihe kuin väliluokka-alueet. Monet näistä eh- no, ehdotuksista, jotka ovat monivuotisessa rahoituskehyksessä, niihin reagoitiin hyvin eri lailla eri jäsenvaltioissa. Tämä tässä, ny, tässä tämänpäiväisessä keskustelussa meidän pitää puhua ennen kaikkea ehdollisuudesta. Kun puhumme ehdollisuudesta, niin pitää todellakin tehdä alusta lähtien selväksi se, että koheesiopolitiikka on, on oma aiheensa myös tässä makroalueen aiheiden puitteissa. Eli koheesiopolitiikka pitää, sitä pitää tarkastella erikseen. Eli tässä on siis etukäteisestä ehdollisuudesta ja jälkikäteisestä ehdollisuudesta. Ja tästä voimme yksityiskohtaisemmin keskustella sitten heti, kun syyskuussa saamme ehdotukset. Kiitos. Voin antaa teille vain kaksi minuuttia per henkilö. Nyt on kymmenen puhujaa listalla, joten jos vielä haluatte kuulla vastauksiakin, niin pyydän pitämään kiinni puheajoista. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja Kiitoksia ministerille erinomaisesta alustuksesta. Niin kuin tässä on moneen otteeseen todettu, teillä varmasti tulee olemaan erittäin haastavat seuraava puoli vuotta, mutta, uskon, että Puola, tulee menestymään ja onnistumaan hyvin, koska, niin kuin on todettu, niin teillä tämä koheesiopolitiikka on aina ollut korkealla prioriteettilistalla. Itse haluan oikeastaan keskittyä lähinnä tähän alueelliseen ja rajat ylittävään yhteistyöhön, jota myös omassa puheenvuorossanne hyvin paljon painotitte. se on erittäin tärkeä sektori ja, olen erittäin iloinen että olette niin paljon pistänyt painoarvoa myös sille sektorille. varmaan olette hyvin tietoinen näistä ongelmista joita myös naapuruusinstrumentti enpi llä on ollut ja tätä keskustelua on jo pitkään käyty että kuinka me voisimme mahdollisesti tätä enpiä ja enempi cpctä nimenomaan kytkeä myös tiiviimmin osaksi aluepolitiikkaa. Ja haluaisinkin kysyä että onko tämä ollut myös teidän agendallanne ja luuletteko että teidän puheenjohtajuuskautenne aikana myös tiettyä edistymistä tässä suhteessa saataisiin aikaan? Ja nimenomaanhan ongelman tässä NPCP:ssä muodostaa tämä venäjän rooli koska venäjä tällä hetkellä ainoana naapuruuskumppanimaana osallistuu myös osarahoituksella näihin ohjelmiin ja sen takia olisi varmasti hyvin, perusteltua että tietyllä tapaa linkittäisimme ainakin venäjän npcpc ohjelmaa mahdollisesti jopa tavoite kolmeen sitten jatkossa. eli tästä haluaisin kuulla. ja sitten liittyen noihin makroalueisiin viittasittekin niihin useampaan otteeseen ja, olen erittäin tyytyväinen siihen, siihen äh, teidän asenteeseenne kuinka te suhtaudutte itämeri strategiaan ja nimenomaan itämeri strategiaan tietynlaisena pilottimakroalueena. todellakin itämeri strategiassa tulee ottaa oppia ja sen perusteella nyt sitten tehdä mahdollisia jatkosiirtoja liittyen tuleviin makroalueisiin. haluaisin vielä kysyä, teidän mielipidettänne siitä onko teillä tarkempia suunnitelmia mahdollisesti siitä kuinka makroalueet jatkossa sitten nimenomaan tavoite kolmoseen tullaan linkittämään tai onko teillä jotain uudistuksia suhteessa tähän mielessänne? also two minutes. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, omasta puolestani haluaisin tarttua tilaisuuteen ja toivottaa teille onnea ja menestystä vaikeassa tehtävässänne. Kohesiopolitiikassa puheenjohtajakaudellanne muokataan sen tulevia puitteita. Valiokunnan jäseninä olemme kaikki tietoisia siitä, että hyvä tiedotus, neuvot, neuvotteluista varmistaa sen, että sen jälkeen kun nämä puitteet on hyväksytty, alueet ovat valmiit osallistumaan järkevällä tavalla muotoilemaan sekä aluepoliittisia ohjelmia että sitä, miten kehitetään kumppanuussopimuksia. Tämä auttaa siinä, että vältetään viivytykset tällä ohjelmakaudella. Arvoisa ministeri, voisitteko kertoa meille, jos aiotte kehittää tai laatia, minkälaisia aloitteita, jotta kehitettäisiin tätä ulottuvuutta alueiden kohdalla ja mitä nämä aloitteet ehkä ovat? Thank you very much. Now... Kiitoksia ja sitten kaksi minuuttia. Mikael Toirer. Ja, vielen Kiitos puheenjohtaja. Hyvä rouva ministeri. Haluaisin mainita kaksi seikkaa. Ensinnäkin nämä rakenne- ja kohesiorahastot, jos niitä käytetään hyvin, ne ovat hyvin älykäs väline myös makrotaloudelliseen ta- taloudelliseen tasapainottamiseen. Haluaisin nyt rohkaista Puolan puheenjohtajaa kautta myös tekemään tässä kohtaa enemmän töitä, sillä eurokriisihän on kiinnittänyt huomioita siihen, että tietyissä jäsenvaltioissa kilpailukyky on heikompi. Ja tässä myös näillä rahastoilla voidaan tehdä paljon. Ja sitten toiseksi absorptiokyky. Me, me olemme tästä keskustelleet mietinnössä ja Toivon, että erilaiset vastaanottokyvyt eri jäsenvaltioissa tulevat aiheeksi. Puolahan on tässä jo tehnyt hyvää työtä. Puola on tässä esimerkkinä hyvistä käytännöistä, mitä tulee vastaanottokykyyn. Ja haluaisinkin pyytää, että Puolan puheenjohtajakausi tekee aloitteen siitä, että ne alueet, joilla on huono vastaanottokyky, että Puola sitten auttaisi siinä, että, että miten tätä vastaanottokokea voitaisiin parantaa, sillä jos, jos me emme nyt puutu asiaan, niin silloin emme tällä kaudella enää saa asiaa parannettua. Eli tässä haluaisimme teitä johtajuutta tässä asiassa. Kiitos. Kiitoksia Marie-Therese Sanchez-Smith. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, minä haluaisin onnitella Puolaa sen kaudesta ja sen suotuisesta asenteesta kohesiopolitiikassa, jotta voitaisiin toimia dynaamisesti. Te tiedätte, kuinka paljon tässä voidaan kehittyä ja parantaa kilpailukykyä. Kiitän teitä, että, että olette kiinnittäneet huomionne kunnianhimoisen talousarvion. Olen myös tyytyväinen ehdotuksistanne koskien alueellista yhteistyötä ja minä haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on koskien tätä tavoitetta. Aiotteko te mennä niin pitkälle, että olisi tällainen erityinen asetus olemassa, joka arvioisi objektiivi kolmosalueita ja aiotteko mikrofoni pois päältä. Pardon. Suokaa anteeksi no puhuja. Aloitanko vai uudestaan? Niin, halusin ottaa esille naapuruuspolitiikan puheenjohtajavaltio Puola haluaa keskittää huomionsa itään, mutta mikä asema annetaan Välimeren alueelle etelälle? Arabi äh, kevät on ollut varsinainen yllätys Euroopalta. Tämä kesä tulee olemaan ratkaisevan tärkeä. Joko vahvistetaan uudistuksia tai mennään taaksepäin. Me olemme sarana vaiheessa ja onkin ratkaisevan tärkeää pysyä tässä asiassa valppaina. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia Cornelia Erst. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelut Puolan puheenjohtajakaudelle. Ja minä näinä vaikeina aikoina toivoisin, kun puhutaan ennen kaikkea kohesiopolitiikasta ja varojen vähyydestä, niin me tarvitsemme tärke- tiivistä yhteistyötä. Eli ei ole aivan itsestään selvää, että voi osallistua esimerkiksi kaikkiin kokouksiin, viime pu- puheenjohtajakaudella osallistuminen olisi esimerkiksi vaikea, ja siksi arvostan tätä. Ja tässä te menette tiettyyn suuntaan. Minulle tärkeä kysymys on väliluokka-alueet. Siitä sanoitte jo jonkin verran ja voin todellakin vahvistaa, että tässä pitää eriyttää niiden alueiden välillä, jotka ovat yli 75 prosentin rajan siinä on tietty ero, jos niitä verrataan niihin alueisiin, jotka olivat 90 prosentin yli ja sitten ovat nyt menneet 90 prosentin alle. Tässä siis pitää todellakin eriyttää ja minulle on tärkeää, että myös tässä valiokunnassa voimme keskustella asiasta yksityiskohtaisesti. Sitten kysymyksiin. Te sanoitte, että tämä rajat ylittävä yhteistyö, sitä haluatte edelleen vahvistaa. Mitkä seikat ovat teille erityisen tärkeää tässä? Tulen tällaiselta alueelta, itäisestä Saksasta, e, Puolan ja Tsekin raja-alueelta. Ja minua siis kiinnostaisi, mitkä ovat teille tärkeitä asioita tässä yhteydessä. Toiseksi te Puhuitte myös eri rahoitusvälineistä. Miten aiotte, ää, aiotte uudistaa rahastoja? Nämä olisivat nämä siis kaksi kysymystä minulta. Kiitos. Kiitos. Kiitos näistä kysymyksistä. Monet teistä kysyivät tästä rajat ylittävästä yhteistyöstä. Ja tämä todellakin on tärkeä painopiste meidän ohjelmassamme. Kun puhumme alueellista yhteistyöstä Euroopassa, kuten jo mainitsinkin, me näemme vain hyötyjä, joita voidaan saada tämän tavoitteen toteuttamisesta. Ja minun täytyy korostaa uudelleen, että meidän pitää nyt katsoa, minkälaisia ehdotuksia komissiolta tulee sillä, mitä me nyt olemme kuulleet, mitä siis voimme tietystä keskusteluista päätellä ja neuvotteluista, niin puhutaan siitä, että rahoja käytetään ohjelmiin ennemmin kuin maihin. Silloin me, sitten meidän pitää puhua ulko- ja sisärajoista EU:ssa. Tämäkin on aihe, jota pitää korostaa keskusteluista keskusteluissa näistä asetusehdotuksista. Todellakin tämän, tämän tavoitteen rahoituspuitteita on ehdotettu nostettavaksi ja tietysti me olemme tyytyväisiä tähän ehdotuksiin. Ja sitten nämä väliluokka-alueet, intermediate regions. Rova Manner, hänen kysymyksensä, siinä puhuttiin naapuruusohjelmista, siis ENPistä, ja me näemme, miten vaikeita todellakin nämä ohjelmat ovat, miten vaikeita niiden toteuttaminen on tavoitteen kolme suhteen. Ja me tied- näemme myös, miten paljon esteitä on ja miten monia, monista aiheista pitäisi keskustella. Meidän pitäisi luultavasti harmonisoida enemmän tai toteuttaa toteuttaa niitä kuin, eh, samalla tavalla kuin eurooppalaisen alueellisen yhteistyön ohjelman puitteissa vaikka rahoituksen kannalta tämä on pienempi ala, eli tämä on pienempi pala kakkua koheesiopolitiikassa, mutta meidän puheenjohtajakaudellemme tämä on hyvin tärkeä aihe. Me korostamme sitä aina uudelleen ja ensimmäiset keskustelut on jo aloitettu tällä hetkellä. Ja sitten kysymyksen väliluokaista – Komission ehdotus, ehdotuksessa puhutaan väliluokka-alueista alueena, johon kuuluvat kaikki alueet, siis jotka kuuluvat tämän 75-90 prosenttia BKT, BKTstä. Tässä luokassa on hyvin erilaisia alueita, eli ei niitä voi käsitellä kaikkia samalla lailla. Tämä ei ole mitenkään yhtenäinen luokka. Tästä keskusteltiin edellistenkin puheenjohtajakausien aikana, joten meidän pitää todellakin kysyä, miten varat kohdennetaan niin, että kaikki alueet voivat, voivat käyttää potentiaalinsa täysimääräisesti. Sitten seuraava kysymys. Kriisit ja koheesiopolitiikka tai koheesiopolitiikka kriisin aikana. Tämä on koko Puolan puheenjohtajakauden kanta. Me olemme hyvin vakuuttuneita siitä, että koheesiopolitiikka, jos sitä uudistetaan viisaasti, niin silloin koheesiopolitiikka voi olla ainoa eurooppalainen politiikka, joka saa meidät takaisin oikealle tielle, sillä tämän politiikan avulla voimme, voimme rahoittaa valtavia hankkeita, mutta myös pienempiä ohjelmia ja hankkeita. Eli tällä politiikalla voidaan rahoittaa kaikkia, joka mainitaan Eurooppa 2020 strategiassa. Eli me voimme muuttaa kaikki nämä strategian ideat käytännöksi ja lähentyä kansalaisia kohesiopolitiikan kautta, jotta voimme onnistua tehtävässä. Meidän pitää olla järkeviä, eli meidän pitää olla käytännöllisiä, tehokkaita ja meidän pitää valtavirtaistaa kaikki nämä välineet. Tässä tässä ei voi olla kyse politiikasta, joka toteutetaan ilman mitään säännöjä. Eli tässä pitää olla tuloskeskeinen ja tehokas, jotta toteutus onnistuu. Kun tarkastellaan eri maita, esimerkiksi Puolaa, niin tämän politiikan tulokset ovat aivan selkeitä. Kiitän teitä kaikkia ystävällistä sanoistani omasta maastani. Kuten sanoin, koheesiopolitiikka on tärkeä edistyksen väline, se voi olla tärkeä sijoituksen väline. Ja tätä välinettä me tarvitsemme ennen kaikkea vaikeina kriisin aikoina. Tämä koheesiopolitiikka on juuri tällainen tehokas väline. Ja sitten Stavrakakisin kysymykseen. Alueet ovat tärkeä yhteistyökumppani Puolan puheenjohtajakaudelle. Me aiomme kutsua alueet neuvottelupöytään ja alueet otetaan mukaan myös kun kumppanuussopimuksesta neuvotellaan. Josif Sitten viimeiset puheet. Mm, Josip Matula, alle kaksi minuuttia pyydän. Mulțumesc, doamna președintă. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Puolaa sen puheenjohtajakaudesta. Neuvoston puheenjohtaja todellakin onnittelut Puolalle valmisteluista, koska EUhan on pitänyt Puolaa menestyksekänä esimerkkinä tällä koheesiopolitiikan toteuttamiskaudella – todennäköisesti johtuen liian suuresta vaatimattomuudesta. Rouva ministeri ei viitannut näihin hyvin saavutuksiin, joita Puola on saavuttanut. Kuitenkin haluaisin sitä kysymyksen, mikäli mahdollista, että antaisitte hiukan yksityiskohtaisempia tietoja näistä onnistumisista, joista te olette ollut, ollut itse vastuussa. Tämä on, voisi toimia esimerkkinä, näin voitaisiin toimia muuallakin. Haluaisin myös, että viittaisitte eurooppalaisten varojen vastaanottokykyn puolossa, koska tiedän, että tämä toimii siellä varsin hyvin ja toimii tässäkin esimerkkinä. Onnittelut myös siitä, minkä merkityksen annatte tavoite, tavoitteelle kolme rajan tulittavasta yhteistyöstä. Varmasti tämäkin jatkuu koko Puolan kauden ajan. Kiitos. Kaczewska. E, dziękuję bardzo pani przewodnicząca, pani minister. Ja oczywiście dołączam się do... Kiitos puheenjohtaja, hyvä ministeri. Minä myöskin haluaisin onnitella teitä ja kiittää teitä siitä, että tulitte paikalle ja haluaisin kiittää aluepoliittisen valiokunnan kollegoja, jotka ovat huomanneet sen, että kiitokset näiden eurooppalaisten rahastojen ja kohesiorahaston, niin Puolakin on edistynyt paljon – minä voin sanoa, että kiitos kuuluu ministerin ja koko aluepoliittisen ministeriön. Kiitokset kuuluvat heille siitä, että Puola on edistynyt näin hyvin ja on saavutettu niin paljon näissä asioissa. Eli haluaisin onnitella heitä näistä saavutuksista. Minun kysymykseni liittyy uusiin rahoitusnäkymiin. Mehän tiedämme, että on käyty hyvinkin tunteenomaista keskustelua eri piireissä, koska on olemassa kaksi erilaista visiota tästä uudesta talousarviosta ja mitä kohesiorahastoon tulee. Yksi syy ja tämä Tähän, tämän allekirjoittavat monet jäsenet ja jäsenvaltiot ja tämän mukaisesti rahaa tulisi laittaa innovaatioon, hiilijalanjäljen pienentämiseen ja toinen näkökanta on sitten sen mukainen, että tulisi jatkaa entiseen tapaan mutta meillä on paljon eroavaisuuksia eri alueiden välillä Euroopan unionissa ja haluaisin tietää, miten nämä kaksi eri koulukuntaa voitaisiin yhdistää. Molemmat ovat tavallaan oikeassa. Kaikki riippuu siitä, mistä maasta on kotoisin. Toinen kysymykseni, no se on jo esitetty, mutta haluaisin painottaa tätä kysymystä vielä kerran. Vaikka meillä olisi kuinka hyvä talousarvio, niin siitä ei ole mitään hyötyä, jos meillä ei ole riittävää vastaanottokykyä jäsenvaltioissa. Nämä erot jäsenvaltioiden välillä ovat valtaisia. Miten puheenjohtajamaa pyrkii tasoittamaan näitä eroja? Miten byrokratia voitaisiin vähentää? Me olemme puhuneet paljon hallinnollisista menettelyistä, hallinnollisista esteistä ja siitä, että ne johtavat siihen, että näitä varoja ei käytetä täydessä määrin meitä tyydyttävällä tavalla. Tämä tietenkin johtaa siihen, että esimerkiksi brittihallitus puhuu siitä, että näitä rahastoja, kohesiorahastoja tulisi pienentää. Oui, euh, merci, madame la présidente. Madame... Kiitoksia puheenjohtaja rouva ministeri. Muutama kysymys. Varsin täsmällisiä kysymyksiä eri aiheesta. Ensinnäkin FSE, estämisen tämä on erittäin tärkeä väline kohesiopolitiikassa Euroopan sosiaalirahastosta. Sillä kaikilla tulee olevan varsinainen roolinsa, jos sitä riippumattomalla tavalla käytetään ajat suhteessa EU 2020 strategiaan, vaikkakin molempien pitää pyrkiä samaan suuntaan, samaan tavoitteeseen. Mikä teidän kantanne on tästä? Mitä sitten tulee naapuruuspolitiikkaan ja yhteistyöpolitiikkaan? Mielestäni on välttämätöntä, että saadaan aikaan parempaa synergiaa eri rahastojen kesken. Ja tässä ajattelen aivan erityisesti, koska kerran olen työssä AKT-maiden kanssa usein, että miten voitaisiin parantaa kehitysyhteistyörahaston ja Federin välistä yhteistyötä. Onko teillä jotakin aloitteita näistä kahdesta välistä? Muita kysymyksiä täällä on jo esitetty ja olen saanut sitä mukaan niitä vastauksia, itse toivonkin. Kiitoksia. Merci, monsieur. Alain. Kiitoksia sitten Alan. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Yksi huomio, joka liittyy näihin väliluokka-alueisiin. Te puhuitte näistä kynnyksiin liittyvistä ongelmista ja sanoitte, että tässä tulisi tehdä ero 95 90 prosentin välillä jos puhuttaisiin 75-90 prosentista, niin ei tässä voida eroja tehdä yhden kahden prosentin tarkkuudella. Tämä olisi hyvin hankalaa. Miten tämä käytännössä toteutettaisiin, jos asetettaisiin lisää kynnyksiä? Kuten kollega sanoi, mehän toivomme tässä yksinkertaistamista. Olisi vaarallista toimia näin. Tämä nyt vain oli huomio liittyen siihen, mitä äsken sanoit, ministeri. Ah, Kiitoksesta vielä lopuksi Lambert van Nistelrooy. Okei, dank de minister eh, voor... Kiitos, eh, hyvä rouva ministeri. Kiitos tästä johdannosta. Puola on Euroopan sydämessä, kuten sanoitte, ja Puolan puheenjohtajakausi keskittyy tässä tark- hyvin tiukasti kohesiopolitiikkaan. Tästä yksi kysymys. Mitä tulee tähän uudelleen tarkasteluun, siis naapuruuspolitiikan uudelleen tarkasteluun, niin siitä minulla olisi yksi kysymys. Tämä osa-alue rajat ylittävä yhteistyö, se pitäisi siis niin sanotusti hakea takaisin aluepolitiikan alueelle ja haluaisin tästä kuulla kantanne ja mitä te aiotte tehdä asian hyväksi. Kiitos. Kiitoksia. Luonnollisesti. Niin, on oikeastaan vaikea kertoa Puolan esimerkistä, vaikkakin olemme varsinainen aluepolitiikan menestystarina monissakin yhteyksissä, mutta herra Matula kerran kysyi tästä, niin mainitsisin kolme asiaa, jotka mielestäni ovat kaikkein tärkeimpiä. Ensinnä jokaisen jäsenvaltion pitäisi hoitaa asia itse omasta puolestaan. Pitäisi luoda hallinnollista valmiutta ja varmistaa jatkuvuutta hallinnossa. Toiseksi alueellistaminen joka Puolassa huolimatta joistakin alkuhankaluuksista osoittautui erittäin hyödylliseksi ja johti suuriin onnistumisiin ja menestyksiin alueistasolla. Varoja siirrettiin aluetasolla. Ja sitten kolmantena asiana meidän ei pitäisi pelätä sitä, että tehdään päätöksiä ja otetaan hiukan riskejä, Tietysti tämä on varsin yksilöllistä tietysti, mutta jos on varma lopputuloksesta, että se täyttää teidän odotuksenne, niin silloin kyllä pitäisi voida tehdä päätöksiä ottaa vähän riskejäkin. Haluaisin korostaa, että Puolassa, kun puhutaan tehokkuudesta, tuloksellisuudesta, sujuvuudesta, vastaanottokyvyn kohdalla emme halua menettää euroakaan. Kaiken aikaa olemme puhuneet tehokkaasta varainkäytöstä. Ja rahoituskehyksen rahoitusnäkymien keskivaiheella tämä on osoittautunut hyväksi toimintatavaksi, mitä tulee uuteen talousarvioon, josta Rova Ukatsevska kysyi. Hmm, Ristiriitainen kysymys, mutta mielestäni ristiriitaa ei kyllä liity siihen, liity tähän asiaan, koska mielestäni kohesiopolitiikka voi tukea EU 2020 strategiaa. Eikä mitään ongelmaa liity siihen, että annetaan vielä lisätukea alueille, jotka sitä tarvitsevat. Jos lähestymistapamme on se, että heikoimmillakin alueilla on aivan erityistä potentiaalia jota pitäisi vahvistaa ja tukea, niin meillä on erityinen ohjelma kaikkein köyhimmille Puolan alueille maan itäosissa. Voimmekin nähdä, että on niin paljon varoja, käytetään innovaatioon, tukeen yliopistoille, ja nämä asiat liittyvät suoraan EU-20-strategian sen sisältöön, että meidän mielestämme tähän ei liity minkäänlaista ristiriitaakaan. Sitten äh, vastaan herra Orolle. Haluaisin viitata aikaisemmin tehtyyn kysymykseen, koska tämän jo mainitsinkin. Puheenjohtajavaltio Puola on sitä mieltä, että kohesiopolitiikka on juuri sitä politiikkaa, joka saa EU 20 strategian tavallaan maan tasalle ja saa aikaan kourin tuntevia Tämä on ainoa politiikka, johon liittyy pieniä muutoksia. Keskitytään hiukan enemmän tuloksiin eikä niinkään säännönvastaisuuksiin, jotka ovat vähäisempiä, kun keskitymme tuloksiin saamme aikaan monikerroksen strategista ajattelua. Otamme huomioon EU-EU-strategian, EU-2020-strategian ja kohesiopolitiikan. Mitä tulee Euroopan kehitysrahastoon ja rakennerahastoihin, tämä on juuri se aihe, johon tartumme kaudellamme, koska meille on tärkeää koordinaatio kaikkien eri rahastojen kesken Tämän takia me suhtaudumme niin myönteisesti strategisen ehdotukseen yhteisestä strategisesta puitteesta, jonka pitäisi sitten yhdistää kohesiopolitiikka, yhteisen maatalouspolitiikan, ottaa mukaan myös kalatalouspolitiikkaa ja koordinoida myös kaikkia muita rahastoja. Ja tätä aihetta haluaisimme kehitellä ja niin sitä keskustella. Herra Kadek, en minä sanonut, enkä antanut ymmärtää, että tehtäisiin mitään lisäeroa alueiden kesken. Yli 75 tai 75 ja 90 prosentin välillä BKTstä. Siis en viitannut tähän, vaan se mihin viittasin oli se, että yritettäisiin miettiä jonkinlaisia sisäisiä ehtoja, jotta varoja saa käyttöön ja joka sitten sopisi juuri näille alueille, jotka ovat keskenään varsin erilaisia. En halua jakaa tätä väliluokkaa kahteen, mutta pitäisi olla tällaisia sisäisiä ehtoja mm, rahoituskelpoisuudelle. Ja sitten herra Van Nistelrooy puhui rajat ylittävästä yhteistyöstä ja naapuruspolitiikasta. Kiitoksia kovasti tästä parlamentin ja valiokunnan yhteistyö kannatusta. maat ja alueet juuri käyttävät hyväksi näitä välineitä. Halusin muistuttaa, että viime vuoden lopussa oli tällainen epävirallinen asiakirja, koskien viittä maata ja miten ne olivat toteuttaneet näitä välineitä ja minkälaisia vaikeuksia asiaan liittyi. Ja kesäkuussa kuusi maata allekirjoitti kirjeen, joka oli osoitettu komissiolle. Siinä puhuttiin näiden välineiden käytöstä ja täytäntöönpanosta. Ja itse asiassa juuri tähän me pyrimme ja toivottavasti tässä mennään mahdollisimman pitkälle. Meidän tavoitteenamme on ottaa nämä, nämä välineet mukaan tämänhetkiseen tavoite kolmoseen kohesiopolitiikassa. Kiitos. E, Kiitoksia ministeri. Toivottavasti nyt voin sanoa meidän kaikkien puolestamme, että arvostamme kovasti Puolan puheenjohtajakauden sitoumusta edetä mahdollisimman nopeasti ja alkaa valmistella seuraavaa kohesiopolitiikan sukupolvea, koska kriisin jälkeen on varsin hankalat, haastavat ajat edessä ja niin kuin te sanoitte, arvoisa ministeri, te olette valmiit, valmis ei vain siirtämään meidät ulos kriisistä, vaan että saisimme, pääsisimme kasvun tielle ja saisimme aikaan kestäviä työpaikkoja ja näin meistä tulisi kilpailukykyisempiä. Olen myös sitä mieltä, että varmasti voin sitoa meidät siihen, että jatkossakin haluamme painostaa kovalla kädellä komissiota, jotta se esittelisi, hyväksyisi parlamentille ja neuvostolle uusia asetuksia meidän avustuksella emmekä näe mitään syytä, miksi pitäisi lykätä valmisteltujen asetusten hyväksymistä. Sitä on käytetty vähän tekosyynä, koska muita asetuksia ei ole vielä tehty. Me toivomme, että viimeistään syyskuussa kyseiset asetukset koheesiopolitiikasta on hyväksytty Euroopan komissiossa. Jälleen kerran lämpimät kiitokset. Me laskemme kovasti hyvän yhteistyön varaan teidän kanssanne ja hyvän mielipiteen avoimeen yhteistyöhön ja keskustelun teidän kanssanne tulevina kuukausina. Kiitoksia. Kiitoksia myös teille. Uh, <laughs> Uh, dear colleague, I'm starting the vote. <clears throat> niin kollegat, meidän pitää nyt aloittaa nämä äänestykset. Anteeksi, en voi yhtään kovempaa täällä puhua. Voimmeko tarkistaa, että äänestyslaitteet toimivat? Voisitteko laittaa korttinne koneeseen? Ja missä äänestys alkaa? Koe, koeäänestys. The vote is open. Could I ask the assistants to leave the room if you want to... Pyytäisin avustajia poistumaan, jos kerran te haluatte täällä keskustella. Olen pahoillani. Nyt avustajat ovat kyllä tekemässä työstämme aivan mahdotonta. The vote is open and... Äänestys alkaa. Ja haluaisin, että nyt tarkistamme, toimivatko koneet ja äänestyskortit, joten tarkistakaa pyydän. We still lack some colleagues. Could you... Vielä puuttuu joitakin kollegoja. Pyydän laittamaan kortit laitteeseen. So we, we close the vote, I understand. I'm sorry, it's, the test has been passed. And we move to the first vote on our agenda. Sitten ensimmäiseen kohtaan herra Toirin.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 38 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Compromise 7 in favor. Puolesta va- vastaan hyväksytty. Kompromissi 54 tarkoitus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 55. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, ko- nyt olen pahoillani Olin oikeassa. Meidän pitää kyllä 67 äänestää. Voimmeko palata nyt 67 puolesta? Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 83 ja 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 93 puolesta vastaan Tämä oli suullinen tarkistus. Vastustaako joku sellaista tarkistusta? Joten äänestämme yhdistön kolmesta näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 98 eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten on kappaleisiin. Tämä kompromissi yksi. Anteeksi, pyytää puheenjohtaja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkoitus 4 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 ja 23 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen, ole varma. 22, 23 yhdessä koneäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy hyväksytty 2718. Sitten tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. To employment. Sitten työllisyysvaliokuntaan tarkistus 9 suuren tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, me äänestämme näin muutettuna yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Y- 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 1 tarkoitusta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa, kolmas osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 15 raukeaa. Sitten 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, johdossa kappale A, puolesta, vastaan. Me tarkistamme A, johdossa kappaleen äänestys alkaa. The vote is closed and it is rejected. We go to... Hylätty. Sitten jos on kappale B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Jos on kappale C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. D. Ah niin, loppuäänestys koneäänestyksenä nyt tässä vaiheessa. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Selvästi hyväksytty. Onnittelut Mihailille. Uh, now we, we move to the... Uh, sitten uh, Manesku mietintö. Tämä koskee julkisten hankintojen uudistamista. Meillä oli myös 51 tarkistusta ja onnistumme samaan aikaan, samaan aikaan 10 kompromissia vielä sitten täytyy jostakin yksittäistäkin tarkistuksesta äänestää. Voimmeko siis aloittaa kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus. Nyt sitten kompromissi viisi. Kuka puoltaa vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 21 tarkastuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6, mehän äänestimme siitä. Kyllä. Ja te itse vastustitte, mutta mielestäni se taisi olla virhe. Mä niin. Sitten voimme siirtyä 21 on hyväksytty, sitten 23 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 tarkistuspuolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 43 ja 44. Tässä on kohta kohdat äänestys. Äänestämme ensimmäistä osasta näistä kahdesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Meidän mielestämme, jos kukaan nyt ei No tietenkin halutaan varmistaa, että varmistetaan. No tarkistamme tämän toisen osan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 20-26 tuloksella. Sitten 45 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 40. Ai niin, kompromissi 9 siis. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää mielestäni se on nyt hylätty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä äänestys alkaa closed päättyy. Ja tulos 44 puolesta kaksi vastaan, joten onnittelemme Rova Maneskua. Ja nyt siirrymme Mikael Toirerin mietintöön talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, niinkö? Uskoakseni kyllä. Tarkistus viisi puolesta vastaan hylätty. Tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11. Ja siihen on suullinen. Vastustaako kukaan suullista? Jos ei, niin äänestämme tästä muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 suullisine muutoksineen. Vastustaako kukaan? Jos ei, niin äänestämme muutettuna. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Tarkistamme tarkistuksen 17 muutettuna suullisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ylivoimaisesti hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Kompromissi 5, hyppäsin sen yli. Siis kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty ylivoimaisella enemmistöllä onnittelut. Eli nyt sitten siirrymme uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmaan Smolkovan mietintö. Voimmeko aloittaa? Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta. Miksi 27? 26 puolesta vastaan. 20, 25 ei hyväksytty. Niin, siis äänestämme 20, 26 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 32 puolesta 32 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 33 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vai tarkistamme? Uskoakseni se hylättiin, mutta jos joku huutaa check, niin sitten tarkistamme. Jälkimmäinen osa 48. Jälkimmäinen osa 48. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohtakohdalta äänestys 54. ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 56 ja tarkistuksinen vastustako kukaan, jos ei, niin sitten muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Onnittelut Monika Smolkovalle. Thank you. And now we go to Herman Winkler opinion on... Ja sitten Herman Winklerin lausunto. Um, yhteinen ra- strategiakehys EUn tutkimus- ja innovointirahoituksen aloitamme äänestys kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tarkistamme tarkistus yhdeksän tarkistetaan äänestys alkaa Äänestys päättyy. Hyvä, hyväksytty. Tarkistus 10, suullinen tarkistus, hyväksytäänkö? Hyväksytään, joten muutettuna tarkistus 10 puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus 10. Tarkistus 10 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 eli hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45, kohta kohdalta toinen osa, anteeksi, ensimmäinen osa, 45 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylä, hyväksytty. suullinen tarkistus 57, vastustaako joku? Eli muutettuna äänestetään 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta suullisella tarkistuksella vastustaako joku Eli muutettuna 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 72, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnettelut. Hyvät kollegat, Michael Toira on pyytänyt puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin vain kiittää lyhyesti kaikkia yhteistyöstä näiden kahden mietinnön parissa. Tämä, tästä siis haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja sihteeristöä. Kiitos siis tästä oikein hyvästä yhteistyöstä. Kiitos kaikille. Me aloitamme välittömästi tämän kuulemisen, joten älkää lähtekö. Ne, jotka haluavat lähteä salista, niin lähtekää hiljaa. Eli siirrymme kohtaan 16, sillä meillä on tälle kutsuttu vieraita. Tämä on hyvin tärkeä minikuuleminen alueiden välisestä yhteistyöstä EUn koheesiopolitiikassa ja kaupunkipolitiikassa. Me olemme kutsuneet kaksi vierailevaa puhujaa, Michel Lamplinin. Hyvät kollegat, pyydän hiljaisuutta. Michel Lamplin on ohjelmajohtaja Interreg IVCssä – neljäsessä siis, haluaisin, että siirrytte keskustelemaan salin ulkopuolelle, olkaa hyvät. Ja lisäksi meillä on vieraan Jean-Luc Trubigny, joka on Urbaktin sihteeristön johtaja. Ja nyt pidemmittä puhetta haluaisin antaa puheenvuoron kahdelle vieraallemme. Halu- voitte istua missä haluatte. Olkaa hyvä. It's okay. You're welcome here. Sorry. Just, just bonjour. Um, Hyvät kollegat, nyt me lähestymme neuvotteluita asetuksista kesän jälkeen ja meillä tulee olemaan yhä enemmän minikuulemisia, jotta voimme paremmin ymmärtää yksityiskohdat näissä asioissa ja jotta voimme kuulla kommentteja niiltä ihmisiltä, jotka ovat vastuussa yksittäisistä välineistä, joita haluaisimme jatkaa tulevaisuudessa. Joten nämä minikuulemiset ovat erittäin tärkeitä, jotta voimme tehdä tulevaisuuden päätöksiä vastuullisesti. Herra Lamplin varmasti al- aloittaa. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. minun puheenvuoroni liittyy tietty muutamia kalvoja, joiden kautta ymmärrätte, että työkieli tässä ohjelmassa on englanti. Kuitenkin tässä johdannossa, teillähän on täällä tulkkaus, niin pidän puheenvuoroni ranskaksi. Toivottavasti tämä näkyy tässä laatu hiukan paranee, ettei pelkkää mustaa näy, tai sinistä mustalla. Katsotaan, miten tämä etenee. Puheenvuoron liittyy kolmeen, tai jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen koskee ohjelman piirteitä, toinen tuloksia, joita tähän mennessä on saavutettu, ja kolmas osuus koskee ajatuksia, joita voimme saada alueiden keskisestä yhteistyöstä ja sen tulevaisuudesta. Nyt puhutaan alueellisesta yhteistyöstä. Tämä on pieni tavoite, kokonaisuudesta 81,5 prosenttia aluepolitiikasta ja aluekehityspolitiikka on 0,01 prosenttia tästä 2,5 prosentista, siis varsin pieni budjetti kuitenkin kun ajatellaan toiminnan luonnetta, hyvien käytäntöjen vaihto, strateginen vaihto, toimintamallien vaihto, joka toimii valtiosta toiseen, alueelta toiselle, 321 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan tätä ohjelmaa maastat sen, että voidaan toteuttaa mielenkiintoisia asioita. Tässä näette, että yhteistyöohjelmassa, jota kutsutaan yleisesti äänten reg-ohjelmiksi. Niitä on, kolme, niitä on kolme, A-osuus, B-osuus, C-osuus. A on kaikkein tunnetuin, koska paikallisesti C koskee kaikkia rajat ylittävää yhteistyötä 53 ohjelmaa. Näin voidaan tasoittaa raja yhteistyöhön liittyviä ongelmia. Sitten Ylikansalliset ohjelmat, niitä on 13, näin saadaan hiukan laajempi näkemys, voidaan tarttua ongelmiin, joita ei voida käsitellä rajat ylittävissä ohjelmissa sitten alueiden väliset ohjelmat ja verkostot. Tähän liittyy Anterek 4C, 134 miljoonaa on budjetti ja sitten kohta kuulette enemmän Urbaksista herra Dyrbiniltä. Tässä, tämä liittyy Interreg 4C alueen 27 jäsenvaltiota, joihin on liitetty myös vielä Norja ja Sveitsi. Pääpiirteet ovat siinä, että meidän toimintavälintulo-osuutemme on varsin suuri, koska näin voidaan tukea alueellisia hankkeita joiden lähentymisestä on yli 85 prosenttinen, kun taas kaikki muut alueet, mukaan lukien jotkut aika rikkaatkin alueet, saavat tukea 75 prosentilla hankkeissaan. Tämä aika suuri prosenttiosuus perustellaan sillä, että kyseinen yhteistyö vaatii sitoutumista muihin Euroopan alueisiin ja maastokehitysrahaston 21 miljoonaa euroa ja kaksi niistä on varattu suoraan näihin hankkeisiin. Sitten joitakin sanoja ohjelmien hallinno, hallinnoimista, tietysti seurantakomitea, siinä on 29 eri valtiota mukana, sitten äh, hallintoalue, no- Nordbadkaleista Ranskassa ja sihteeristö, jota minä johdan Lillessä, Lillen kaupungissa, siinä on 30 henkilöä mukana työssä. Tämän verran jakaa 20 Lillessä toimijaa ja sitten muut Pohjois-Euroopassa, idässä, Katowicessa. Siellä on yksi henkilö, joka on vastuussa äh, lännestä sitten Valensian etäpuolella vielä nämä neljä information tai informaatiopistettä. Niiden tehtävänä on viedä ohjelmaa eteenpäin, toteuttaa ohjelmaa näillä eri alueilla. Pohjois-Irlannin investointipankissa, Holsteinissa, idässä aluekehitysministeriö, joka ottaa, on ottanut vastaan tämän tietospisteemme sitten etelässä Valensian yhte, yhteisö. Niin kuin kaikissa eurooppalaisissa tämän tyyppisissä ohjelmissa meillä on johto alueen no- Nordbatkalaisessa Ranskassa, joka on nyt Valonian alue, ja siellä toimii sihteeristö, eikä vain Interreg 4C sihteeristö, vaan myös Interreg 4B, tämä ra- ylikansallinen ja sitten myös A, kaksi merialuetta. Nämä edustavat 830 miljoonaa euroa. Nordbatkale tulee kaiken tärkeimmäksi johdantoalueeksi yhteistyökysymyksissä ja siellä henkilökuntaa on 55 toimijaa kaiken kaikkiaan. Antarek 4Cn e tavoitteena on pelkästään tehostaa aluekehityspolitiikkaa, sen laatua, siis että ei enää uudestaan keksittäisi pyörää, kun se on jo keksitty. Ja jos jossakin on onnistuttu tai jos, jos on tehty virheitä, niin aina on hyvä, jos joku alue seuraa tätä ei se hyvä esimerkki eikä toista sitten näitä virheitä, vaan päinvastoin tietysti pitäisi pyrkiä kehittämään saavutettuja menestyksiä uudestaan. Toimimme kahdella tasolla innovaation alueella ja ympäristökysymyksissä. Tämän mukaan sitten seurataan Lissabonin ja Göteborgin prioriteetteja. Silloin nämä ohjelmat laadittiin. Sitten ohjelmamme on varsin suosittu, koska kaiken kaikkiaan on noin 14 000 kumppania, jotka ovat hakeneet näitä hankkeita, niitä on ollut 1300 kaikkea, tietysti ole hyväksytty näissä tarjouskilpailussa tai hanke tarjouskilpailussa, mutta joka tapauksessa me olemme hyväksyneet. Seurantakomitea on hyväksynyt 122 hanketta. Tässä on mukana hiukan 1300 kuntaa, siis 82 prosenttia alueista, jotka ovat NUT kaksi alueita, Jokainen näistä hankkeista ottaa mukaan 11 kumppania yhteensä. Mitä tulee rahoituspuoleen, olemme ottaneet kaksi kolmasosaa budjetista. Meillä on vielä jäljellä 100 miljoonaa käytössä ja niistä sitten tehdään tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa päätöksiä, miten nämä varat käytetään. Kun katsotaan näitä aiheita, ne tietysti kovinkaan hyvin tästä kuvasta näy, mutta kärjessä, teemojen kärjessä kun ajatellaan kiinnostuksen astetta, on innovaatio ja teknologioiden siirto. Tämä on tämä vasemmalla oleva sininen pylväs. Sitten yrittäjyys ja pk-yritysten kehittäminen, toinen sininen pylväs. Sitten hiukan kauempana oikealla näette vihreän pylvän, joka on aika kehittynyt. Se koskee energiakysymyksiä ja liikennettä. Noin kaksi kolmasosaa energiaa, yksi kolmasosa liikennepolitiikkaa. Ja sitten ilmastonmuutos, toinen, toinen vihreä pylväs, joka on myös hiukan kehittynyt. Sitten mitä tulee valtioiden osallistumisen, olen iloinen siitä, että tämä kuva on varsin selkeä, koska vaikkakin te joudutte hiukan nyt pinnistelemään silminäköänne, tämä on hiukan niin kuin silmälläkässä olisi, mutta voitte kuitenkin ehkä nähdä, että näiden kymmenen ensimmäisen valtion kohdalla voidaan nähdä se, että Unkari, Romania ja Puola ovat jo nyt kymmenen parhaan joukossa maista, jotka osallistuvat meidän maihin ohjelmiin. Olemme erittäin iloisia tästä. Tämä osoittaa, että tiedotuskampanjamme ja toimintamme erityisesti sen takia, että meillä on Katowicen tiedotuspiste, on saanut aikaan tulosta. Täällä kärjessä näkyy aika perinteisesti italialaiset. Heillä on selkeä geeni, mitä tulee yhteistyöllä. Näin on ollut Marko Polon ja Kolumbuksen ajoista lähtien. Se on ihan fakta ja näin on ollut jo monen ohjelmien ajan. Meillä on kolme tavoitetta. Ensimmäinen kokemusten vaihtaminen, sitten hyvien käytäntöjen vaihto on kakkosena ja sitten kolmosena, miten parannetaan aluepolitiikkoja. Tässä on helppo ymmärtää, että me teemme työtä vain julkisyhteisöjen kanssa – puhtaasti sellaisten kanssa tai sitten sellaisten järjestöjen kanssa, jotka ovat eh, päämääräisesti, pääasiallisesti julkisia, valtiossa riippuen mitä tulee kokemusten vaihtoon. Se mitä nyt voin sanoa on, että 99 prosenttia hankkeistamme on sellaisia, että toimimme kumppanuudessa, joka on tavallaan tässä on näitä kilpailualueita ja lähentymisalueita mukana, siis tämä on, houkuttelee erityisesti näitä lähentymisalueita toivottavasti ne ottavat huomioon sekä onnistumista että menestystä tässä kilpailualueessa, jotta ei toistettaisi sitten samoja virheitä ja epäonnistumisia ja päinvastoin kehitettäisiin, eteen, kehitettäisiin toimintaa vielä näistä onnistumisista eteenpäin lähtien. Sitten hyvien käytäntöjen vaihdon alalla olemme voineet todeta, että on ollut noin tuhat saattaa tällaista hyvää käytäntömallia josta 41 ensimmäistä hanketta, ne ovat hiukan teknisiä, mutta kaiken kaikkiaan, niin kuin olette jo nähneet, 121 operatiivista hanketta, kuitenkaan emme saa, ole saaneet tuloksia kuin ensimmäistä ensimmäistä projektista, suokaan tämä yksityiskohtainen tieto, mutta vain nämä 41 ensimmäistä niistä kuitenkin olemme saaneet nämä 1121 hyvää käytäntöä ja nyt tässä vaiheessa on 29 hanketta tai käytäntöä, jotka on jo hyvin siirretty. Mikä on sitten hyvän käytännön ja politiikan ero käytäntöä esimerkiksi? miten valikoidaan tai laitellaan jätteitä ja toimintamalli tai politiikasta alueellista toimintaa jätehuollossa. Näette tämän eron politiikassa pitää antaa määrätasolla ja tämä ei koske kuitenkin käytäntöjen siirtoon. Siinä täytyy vain siirtää tätä tietotaitoa alueelta toiselle kunnalta toiselle, yhteisöltä toiselle. Nyt sitten siirryn näihin esimerkkeihin, jotta pystyisin kertomaan tästä vipuvaikutuksesta, jota syntyy ohjelmistamme, niin kuin olemme todenneet olevan erityisen, erityisten projektien kautta näiden pääomitus puheenjohtajien kautensa vaaditaan, että kumppanuudessa on mukana hallintotahoja, jotka eh, ottavat vastaan hyviä käytäntöjä, siis jotka ohjelmakaudella, tällä ohjelmakaudella toteuttavat jo tätä hyvien käytäntöjen siirtoja, toteuttavat siirron tulosta käytännössä. Täällä alhaalla näette, että on noin 7 miljoonaa euroa, jotka on myönnetty näille kuudelle pääomittamishankkeelle ja nämä 7 miljoonaa euroa Interreg 4 c ovat vipuvaikutuksenomaisesti vaikuttaneet vaikuttaneet, koska hyvien käytäntöjen toteuttamista ei voida toteuttaa yhteistyövaroin, vaan alueellisten ohjelmien varojen avulla. Ja se on vaikuttanut 150 173 miljoonan euroon johtuen näistä alueista on on rahoitettu ja yhteistyö on vaikuttanut tähän kaikkeen. Sitten kolmasta operatiivinen tavoite, sanoin äsken, että pitäisi pystyä parantamaan aluekehitystä ja paikallista kehitystä. Tässä näemme, että 50 kansallista toimintatapaa kansallista alueellisella tasolla on pystytty parantamaan 41. Sen hankkeen kohdalla hiukan suuruusluokasta, mitä tästä voi tulla ohjelman lopussa sitten, niin me, meillä on, on noin 200 operaatiota ohjelman lopussa ja tulos on tämän suuntainen. Voidaan kuvitellakin, että voidaan parantaa noin 250 aluepolitiikan muotoa Euroopassa. Mitä tulee sitten alueiden välisen yhteistyön tulevaisuuteen, kaikkiin menestykseen liittyen myös tämä kielteisen puoli. Me olemme aika suosittuja, mitä tulee välintulojen määrään erityisesti. Tietysti haittana on tietysti se, että meidän kysyntämme on hiukan liiallistakin ja meidän työtaakkamme on ylittää hiukan resurssit tällä hetkellä, myös budjettiresurssit ylittyvät. Joten me pohdimme jatkossa tätä tukiosuutta ja haluamme myös tehdä ainakin ehdotuksia komissiolle siitä, että projektien vaikutusta voitaisiin mitata ei vain tämän, tällä ohjelmakaudella, vaan sen jälkeenkin, koska varsin usein käy näin, ja joka kesänä harjoittaa tällaista tehtävää, että pitäisi mitata tätä vaikutusta, mutta tämä vaikutus tulee vasta kolmen, neljän vuoden jälkeen, kun ohjelmakausi on päättynyt. Se on hiukan vahinko Interreg 4Clle, mutta erityisen suuri vahinko se on Euroopalle itselleen, koska Sitwebiä ei enää rahoiteta eikä muutakaan rakenteita ole paikalla. Sitten ei voida arvioida, mikä on ollut Euroopan politiikan vaikutus kansalaisten arkeen, kun on kysymys ohjelmasta, ei tule abstrakti, mutta kuitenkin näin strateginen kuin Interreg 4C, jossa vaihdetaan ajatuksia ja to- poliittisia toimintamalleja. Tuloksia ei voida saada vielä tällä ohjelmakaudella, joten täytyisi hiukan pohtia, miten sitten oikein voidaan mitata tuloksellisuutta. Jatkossa tulevaisuudessa tietenkin, jos valtiot näin päättävät, parannetaan vielä Interreg 4C, pyritään keskittymään hiukan enemmän kohdetta, joka liittyy kahteen prioriteettiin ja tietysti EU 2020 strategian niin sen tavoitteisiin teemme työtä myös hallinnon hyväksi, koska jotta voidaan hoitaa näitä aluepolitiikkoja, tämä on, sitäkin pitää vaihtaa käytäntöjä. Se on aivan yhtä tärkeää kuin ympäristökysymystenkin käsittely. Nyt haluaisin ohittaa nämä kuvat. Te voitte saada nämä myöhemmin esimerkiksi nettisivustomme kautta. Ja haluaisin nopeasti vielä kuvata mk 2 v ohjelma Making Knowledge Work – se on tällainen siirto ohjelma Innovaatio siirtää markkinoille ja se toimii aika hyvin ja se kuvaa erityisesti tällaista konkreettista puolta Interreg 4 c Toivottavasti tämä näkyy nyt hyvissä väreissä tällä kertaa, eikä pelkästään näy tumman sinistä.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 haluaisin kiittää Michelle Lamplenia ja nyt voisimme siirtyä Urbakti-sihteeristön johtajan Jean-Luc Drubinin puheenvuoron. On ilo meille, että olette täällä mukana ja varmasti voitte myös esitellä sitä, miten tärkeää verkostoituminen on eurooppalaisten kaupunkien välillä. Kiitos, että tulitte tänne puhumaan. Merci de votre invitation. Kiitokset kutsusta tulen puhumaan ranskaa. Interreg 4 sen jälkeen minä olen tämä pienempi osio. Te tunnette, siis olen peukaloinen, te tunnette tämän sadun, siis olen Interreg 4 rinnalla peukaloinen. Urbact on tavallaan urbanin poika. Tämä oli siis se aloite, jolla huonossa kunnossa olevia naapurustoja kunnostettiin ja Urbact syntyi ensisijaisesti sitä varten, että saataisiin verkostettua Urban ohjelmat. Urbact 2, joka on parhaillaan käynnissä, se syntyi vuonna 2007 samalla hetkellä kuin Euroopan unioni tai jäsenvaltiot hyväksyivät Äh, Leipzigin pöytäkirjan, jossa muotoiltiin, hahmoteltiin kaupunkipolitiikkaa, jossa on kysymys siis integroidusta ja kestävästä kaupunkipolitiikasta. Eli lähentymistä on tapahtunut ajallisesti, mutta myöskin poliittisen filosofian osalta tämän Leipzigin pöytäkirjan myötä ja Urbaktin luomisen myötä. Urbakt, sillä on neljä tavoitetta tavoitetta ja yksi visio. Neljä tavoitetta. Se haluaa kehittää vaihtoja, toisin sanoen luoda tietoa ja se haluaa tavallaan pääomittaa, eli vaihtojen kautta saada aikaan tietoa. Toiseksi me haluamme levittää tätä tietoa, jotta jotta muut kuin ne, jotka ohjelmiin osallistuivat, voisivat siitä hyötyä. Ja sitten me haluamme tukea kaupunkipolitiikan toimijoita. Ja sitten meillä on yksi visio, joka löytyy tästä ohjelmasta. Ja visio on se, että tämän ohjelman ei tulisi olemaan, olla ainoastaan vaihtoohjelma tavallaan kaupunkiturismia, vaan ohjelman tarkoituksena on edistää kaupunkipolitiikkaa, joka on integroitunutta ja kestävää ja me todellakin tulemme painottamaan näitä metodeja. Mitä sitten ovat ne pääasialliset tiedot, joita teidän tulisi saada? Ensinnäkin tämä ohjelma kattaa koko Euroopan unionin ja siihen ovat liittyneet Sveitsi ja Norja. Meillä on tällä hetkellä 29 temaattista verkostoa ja yksi työryhmä – Eli meidän numeromäärämme ovat tietenkin paljon pienempiä kuin kollegani hetki sitten antamat. Tällä hetkellä 330 kumppania ja 280 eurooppalaista kaupunkia. Tämä edustaa ja on tärkeää, että tämä sanotaan ja palaan tähän myöhemmin. Me edustamme 50 prosenttia kaupungeista, jotka ovat kilpailukykyvaiheessa ja 50 prosenttia niistä kaupungeista, jotka ovat lähentymisvaiheessa. Eli me olemme pitäneet tästä aina kiinni hyvin tiukasti. Urbaktissa on myös kysymys siitä, että me haluamme tehdä yhteistyötä operationaalista työtä tekevien yksikköjen kanssa. Eli heti alusta lähtien koetamme saada pystyyn vaihtoverkostoja näiden operationaalisten yksikköjen kanssa. Urbact on myös työyhteisö, jossa, puhuu, jossa työskentelee 4300-5000 henkilöä. Kysy on toimijoista, jotka käytännössä kokevat nämä Urbact-projektit Urbaktin talousarvio on hieman vähän alle 70 miljoonaa euroa, eli 80 prosenttia tulee aluekehitysrahaston kautta ja tämä talousarvio on aika maltillinen. Me toimimme tarjouskilpailujen kautta. Meillä on tällä hetkellä niitä käynnissä kaksi ja me odotamme ja valmistelemme kolmatta tarjouskilpailua ensi vuoden joulukuulle. Ja tämä on se kolmas ja viimeinen. Ennusteissamme Urbact koko kaudella on vaikuttanut noin 470 kaupunkiin Euroopassa. Ja lopuksi haluaisin vielä lisätä ehkä aksentistani huomasitte tämä Urbact ohjelma sitä hallitsee Ranska ja se tekee sitä siis jäsenvaltioiden nimiin. Tämä kartta, jonka nyt näette, niin tästä näette kaikki ne kumppanuuskaupungit. Siitä voin sanoa kaksi asiaa ja ne minun mielestäni kertovat tämän ohjelman menestyksestä te näette, että nämä kaupungit ovat jakaantuneet kaikkialle Eurooppaan ja tämä poliittinen vaatimus, jonka seurantakomitea asetti, siis 50 prosenttia kilpailukykyvaiheessa olevia ja 50 prosenttia lähentymisvaiheessa olevia kaupunkia, niin se oli vaativa vaatimus, mutta se toimii. Ja toinen kommentti tästä kartasta on se, että nämä Urbact-kumppanuuskaupungit, siinä on mukana 17 pääkaupunkia, mutta mutta myöskin 10 tai 15 000 asukkaan kaupunkeja. Keskiarvo asettuu 100 ja 200 000 asukkaan välille. Mitä sitten ovat ne teemat, joita Urbakt työstää? Me synnyimme siis 27 ja Lissabon Göteborgin strategian puitteissa ja täten teematkin tulevat tästä Lissabonin strategiasta eli eh, yhtäältä, yhtäältä eh, kaupungit eh, luovat toimintaa ja toisaalta kaupungit ovat vetovoimaisia ja aktiivisia ja voivat hoitaa kaikki nämä integraatioon liittyvät ongelmat. Tähän palaan hieman myöhemmin. Tämä on todellakin avainkysymys. kysymys. Halusin myöskin sanoa muutaman sanan siitä, mitä, mikä on Urbact-temaattinen verkosto. Temaattinen Urbact-verkosto on kaupunkien ryhmä, joka on valinnut jonkun tematiikan tarjouskilpailun perusteella. Esimerkiksi meillä voi olla temaattinen verkosto, joka työstää niitä kysymyksiä, jotka liittyvät koulunsa kesken jättäviin nuoriin. Meillä on esimerkiksi tällainen verkosto Rotterdamissa, mutta kyseessä voi myöskin olla tiedepuistojen perustamiseen liittyvä verkosto. Eli yhtä aikaa me työstämme yhteiskunnallisia kysymyksiä, mutta myöskin ympäristökysymyksiä. Meillä on verkosto sähköisten kaupunkien kehittämisestä. Meillä on myöskin vaihtoehtoisten julkisten liikennemuotojen kehittämisen verkosto mutta meillä on myöskin yhteiskunnallisia kysymyksiä kehittävä verkosto ja me teemme työtä ongelmallisten lähiöjen kautta ja myöskin historiallisten keskusten piirissä. Niistä kysyntä on todella hurjaa tällä hetkellä. Meillä on myöskin työohjelma, meillä on viestintästrategia, joka on jo osoittanut hyödyllisyytensä. Meillä on maltillinen talousarvio ja rahoitustaso voi maksimissaan olla 60 prosenttia kilpailukykyalueilla ja 60 prosenttia näillä lähentymisalueilla. Suhteessa siihen, mitä Michel Lamblin sanoi tästä tulevasta rahoitusasteesta, siinä olen ehkä hieman eri linjoilla. On selvää, että kaupungit, niihin vaikuttaa valtavasti talouskriisi ja niukkuuspolitiikka. Eli on kaupunkeja, jotka sanovat meille, että jo se, että maksetaan 10 tai 20 prosenttia, niin se on liikaa meille. Eli tämä on vaikeus, joka tuli päivänvalon tiettyjen kreikkalaisten kaupunkien kohdalla ja pahoin pelkään, että tulevaisuudessa tämä tulee eteen muidenkin kaupunkien kanssa. Eli tämä on kysymys, joka täytyy ottaa huomioon. Verkostot on myöskin ajallisesti ja maksimissaan kolmeen vuoteen ja kumppanien määrä on rajattu, koska muu, tässä halutaan katsoa tehokkuuden perään, koska jos verkostossa on liikaa kumppaneita, niin silloin verkosto ei enää toimi, koska sen hallinta muotoutuu mahdottomaksi ja me myöskin ähm, teemme valintoja erinomaisuuden ja laadun välillä. Eli silloin kun me tarkastelemme näitä ehdokkaita, niin me haluamme äh, työntää näitä verkostoja siihen suuntaan, että äh, tuloksia saadaan mahdollisimman hyvin. Eli meillä on aika lailla omalaatuinen järjestelmä – 36 kauden kausi, siinä on ensin kehityskausi, sitten on täytäntöönpanokausi, joka kestää 30 kuukautta. Ja tämän kuuden kuukauden kehityskauden loppuvaiheessa me, seurantakomitea, me voimme keskeyttää projektin kokonaan, jos projekti on menossa päin seinää tai ei työskentele riittävän tehokkaasti. Tämä myöskin saa aikaan laadun parannusta me olemme paljon painottaneet ja kehittäneet sitä, mitä me kutsumme Urbact-metodiksi. Meidän työnämme on edistää integroitua kaupunkisuunnittelua ja me olemme pyrkineet siihen, että jo metodologian tasolla mennään tähän suuntaan. Urbaktille on olennaista Siis sehän on vaihto-ohjelma ja sille on olennaista se, että jokainen kumppanuuskaupunki sitoutuu siihen, että se laatii toimintasuunnitelman, paikallisen konkreettisen toimintasuunnitelman. Ja toiseksi jokainen kumppanuuskaupunki sitoutuu siihen, että se laatii tämän toimintasuunnitelman tukeutuen paikalliseen tukiryhmään, toisin sanoen ryhmään, jossa kohtaavat nämä eri kumppan, kumppanuustahot, joita tämä ongelma koskee. Esimerkiksi tämä Rotterdamin koulun kesken jättäneiden nuorten verkosto. Siellä tarkastellaan, siellä tapaavat eri hallinnon henkilöt, koulutusjärjestelmistä vastaavat olevat henkilöt, järjestöt, perhejärjestöt, mutta myöskin yritysmaailman edustajia. Eli näiden paikallisten tukiryhmien tarkoituksena on se, että paikalliset toimijat kohtaavat ja tekevät työtä yhteisen päämäärän eteen paikallisella tasolla. Kolmanneksi me olemme yrittäneet ja yritämme edelleen, me haluamme eh, työstää näiden operationaalisten ohjelmien hallinnoitsijoiden kanssa tätä työtä heti alkuvaiheesta lähtien. Meidän heikkoutemme, joka on rakenteellinen heikkous, on se, että Urbaktilla ei ole mekanista yhteyttä näihin operationaalisiin ohjelmiin, eli ei ole mitään prioriteetteja näiden paikallisten projektien rahoittamisessa, eli meidän täytyy vakuuttaa hallinnoivat viranomaiset. Ja metodologiassa myöskin sihteeristön läsnäolo on hyvin vahvaa, koska se tavallaan on mukana verkostojen töis, työssä. Toisin sanoen meillä on myöskin kapitalisointiprojekti, no voisin kutsua sitä myöskin tiedon luomisen prosessiksi sekä verkostojen että ohjelmien tasolla. Me olemme luonneet työvälineitä, jotka mahdollistavat sen, että mahdollisimman suuressa määrin voidaan siirtyä käytännöstä tiedon luomiseen ja sellaisen tiedon luomiseen, joka on siirrettävissä ja käyttökelpoista niissäkin kaupungeissa, jotka eivät ole Urbact-kumppaneita. Ja suurin osa eurooppalaisista kaupungistahan ei koskaan tule olemaan Urbact-kumppaneita. Toisin sanoen me painotamme tätä sekä projektien että ohjelmien tasolla. Mitä me sitten voimme tuottaa? Ensinnäkin kaikki paikalliset toimintasuunnitelmat. Me olemme viimeistelemässä 20 temaattista verkostoa ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on 200 paikallista toimintasuunnitelmaa, joita ollaan viemässä päätökseen ja joita sitten ryhdytään toteuttamaan kaupungeissa. Tietenkin täytyy tehdä yhteenveto koko tästä työstä. Tässä ei ole kysymys siitä, että tuotettaisiin tuhansia sivuja tekstejä, joita kukaan ei ymmärrä, vaan jonkinlainen yhteenveto esimerkkeineen, ja tämän me tulemme tekemään tässä tämän projektin yhteydessä ja me luomme tapahtumia, levitämme tätä tietoa sähköpostitse me kirjoitamme artikkeleita, meillä on oma julkaisu, joka on täällä teidän saatavilla. Me tulemme jakamaan tätä tietoa paikallisille tasolle kuukauden kuluttua ja meillä on myöskin vastauksia kaupungeista siitä, miten ne ovat reagoineet talouskriisiin. Tämäkin tieto on saatavilla. Ja ennen kuin tästä virallisesti tiedotetaan, niin näitä työstetään, niitä käytetään työnteossa. Elokuun lopussa me Krakovassa e, järjestämme kesäyliopiston. Roa Hybner tulee meidän kunniaksemme tämän tilaisuuden avaamaan ja tähän tilaisuuteen kutsutaan ihmisiä ei juhlimaan Eurooppaa ja nostamaan malja Euroopalle, vaan me kutsumme heidät työskentelemään. Ja tänä aamuna junassa luin uudelleen tämän kutsukirjeen ja kun kumppanit saavat nämä, tämän kirjeen, niin he tajuavat todellakin, että Krakovaan mennään tekemään töitä ja tämä on hyvin tärkeää ja tämä on osa tätä sopimusta. Minkälaista viestintäpolitiikkaa me voimme sitten kehittää? Meidän kohdeyleisömme on kaupungin toimijat, siis ne tuhannet ja tuhannet henkilöt kautta Euroopan. Miten heidät sitten saavutetaan? Tämä on yksi suuri ongelma, joka meillä on. Ja tämä on kuitenkin osa tehtäväämme. Toisin sanoen me eh, pyrimme eh, laatimaan politiikkaa, joka perustuu internetiin. Meillä on eh, tavallaan lippulaiva, siis tämä nettisivusto, jossa kootaan kaikki tämä tieto ja sitä päivitetään säännöllisesti. Me olemme tehneet sopimuksia eri maiden nettisivustojen kanssa. Meillä on parikymmentä sopimusta puolalaisten, unkarilaisten, äh, ruotsalaisten, norjalaisten, portugalilaisten, espanjalaisten nettisivustojen kanssa. Ja kyse on nettisivustoista, jotka kansallisella kielellä jakavat äh, tätä Euroopasta tulevaa tietoa. Ja tällä tavalla me pyrimme siihen, että me pääsisimme hieman lähemmäksi kaupunkien toimijoita. Tätä kohtaa halusin todellakin painottaa ja vielä viimeinen kommentti viestintään liittyen. Meidän kaltaisemme ohjelma ei tietojen siirron suhteen voi tukeutua muihin kuin jäsenvaltioihin. Ne tiedot, joita me kehitämme, ne täytyy ottaa käyttöön jäsenmaissa, ne täytyy levittää jäsenmaissa. Ei voida ajatella, että Brysselistä käsin tai minun toimistostani me voisimme levittää tietoa kymmenille tuhansille henkilöille eri kielillä. Eli meidän täytyy toimia näiden välikäsien kautta. Ja tämä toimii tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa, mutta ei toki kaikkien kanssa. Tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa me tiedämme, mihin me pystymme ja mitä voidaan saavuttaa. Ja sitten viimeinen asia. Me olemme juuri vieneet päätökseen väliarvioinnin. Me tulemme tekemään ohjelmaan parannuksia tässä kolmannessa vaiheessa. No tietenkin me tulemme mukauttamaan tätä ohjelmaa Eurooppa 2020 strategiaan. Ja haluaisin painottaa kahta asiaa. Ensinnäkin se kokemus, jota meillä on, osoittaa, kuinka nämä käytännöt, joita me olemme paikallisille ryhmille antaneet, niillä todella on todellista vaikutusta projektien hallintaan. Ja täten me seurantakomiteassa päätimme, että me tulemme lisäämään voimavaroja, joita näille paikallisille toimintaryhmille osoitetaan, koska ei riitä, että heille annetaan kokoussali ja sanotaan, että no kokoontukaa ja kehittäkää paikallista toimintaa. Tässä tarvitaan tietotaitoa ja asiantuntemusta ja se, sillä on hintansa ja me tunnustamme sen, että tämä on täysin välttämätöntä. Tämä on yksi erittäin tärkeä asia. Toinen tärkeä, ei numeerisesti, mutta mutta jos nyt meidän kaltaista aivoriihtä äh, ajatellaan, Euroopan unionin komissio on pyytänyt meitä pohdiskelemaan ähm, paikallisten äh, vaikuttajien vaikutusta näissä verkostoissa ja meillä on nyt äh, koehanke, jossa mm, paikallishallinnossa toimivat henkilöt ovat näissä verkostoissa mukana ja tämä on vielä kehitysvaiheessa. Sitten viimeinen asia. Me olemme päättäneet tässä viimeisessä vaiheessa painottaa jälleen kerran sitä, että me haluamme paikallisten toimintaohjelmien laatua parantaa. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Tämä on metodologinen kysymys. Kokemus osoittaa, että tällä on todellista vaikutusta ihmisiin. Ja vastatakseni Roa Hybnerin hetki sitten esittämään kysymyksen, eli yrittäkääpä vakuuttaa meidät. No, joka ikinen kokous, johon minä tai avustajani menevät siis näihin verkostokokouksiin, ne osoittavat, kuinka paljon jo se, että he pelkästään työskentelevät yhdessä, siis eivät ainoastaan vaihda kokemuksia, vaan työskentelevät yhdessä. Tämä on erittäin rikastuttavaa näiden eri projektien hallinnan kannalta ja ne, he todella inspiroivat toisiaan. Minulla on mahdollisuus todeta tämä usein se, että tällaista valiovertailua harjoitetaan päivittäisellä tasolla, niin olisi aivan tyhmää, jos paikalliset yhteisöt eivät tällaista harrastaisi, koska heillä on ainoastaan voitettavaa. Urbaktin kumppanuuskaupungit ovat todellakin oppineet jotakin uutta. He ovat muuttaneet, tehneet muutoksia hallinnossaan ja se on ollut meidän projektimme tarkoituskin. Kiitos. Okay. Kiitos herra Drumini. Kiitos näistä oikein hyödyllistä esityksistänne. Ja nyt meillä on mahdollisuus ottaa kysymyksiä. Herra Van Nistelrooy on nyt lähtenyt paikalta. Herra, herra Olbrecht, olkaa hyvä. Pyydän anteeksi herra Nistelrooyn puolesta, joka, joka puolesta esitän muutaman kysymyksen. Kaksi en, kysymystä Nistelrooylta olivat sellaista, että miten Interreg 4Cstä voidaan mm, tämä vipuvaikutus, joka olisi 80 prosenttia, miten se voidaan ymmärtää, se voidaan, sitä voidaan tulkita, miten sitä voidaan, se voidaan kääntää konkreettisesti luvuiksi. Ja sitten toinen kysymys kollegaltani on se, että onko mahdollista tehdä hankkeista näkyvämpiä. Monet hankkeet, jotka ovat yhteisen eh, Interreg 4C-katon alaisuudessa, niillä niillä on yhteisen, yhteisyytensä, mutta, ö, eh, mutta joskus ö, eh, pitäisi mainita tarkemmin, että että on kyse Interreg 4Cstä, eli ensimmäisenä pitäisi mainita tämä katto-ohjelma. Minun kysymykseni sitten on sellainen, että molemmissa esityksissä me huomasimme, että päätelmissä molemmat puhuivat sanoivat, että on erityisen tärkeää vahvistaa suhteita hallintoviranomaisiin näissä operatiivisissa ohjelmissa Molemmissa esityksissä tämä mainittiin, joten jotain puutteita pitää varmasti on olemassa. Onko tämä vain heikkous vai onko tämä ehdotus tulevaisuutta varten? Meidän pitäisi siis ähm, nyt tässä tietää, onko kyse heikkoudesta. Haluaisin siis kysyä, miten voidaan siis ymmärtää tämä elementti? Siis tarkoitatteko, että me tarvitsemme tätä tällaista yhteistyötä, mutta sitä ei tähän mennessä ole vielä ollut? Sitten herra Keli, olkaa hyvä. Uh, thank... Kiitoksia kovasti erittäin selkeästä täsmällisestä esityksestä. Muutama kommentti ja kysymys vain. Ensinnä tästä eteenpäin siis meidän pitää keskittyä EU 2020 strategiaan tästähän meitä tullaan arvioimaan tämän ohjelman pohjalta, saavutammeko nämä tavoitteet vaiko emme. Nyt Kaksi asiaa, jotka otette esille. Te sanoitte, että jotkut kaupunkialueet ovat vaikeuksissa saada yhteisrahoitusta. Sanoitte, että ehkä vain 10 prosenttia tai 20 prosenttia tai vähemmänkin. Olenko oikeassa, kun sanon, että ei, yksi sääntö ei päde kaikkiin kaupunkialueisiin, ja yksi sääntö muihin alueisiin. On kyse sitten lähentymis- tai kilpailukykyalueista ja jos voidaan saada yhteisrahoitusta, niin silloin tämä ei ole heidän hankkeensa. Jos eivät siis saa yhteisrahoitusta, haluaisin tätä kannan tähän. Sitten toiseksi seuraava projektikierros on tämän vuoden lopussa. Onko tilaa vielä uusille kaupunkialueille että nekin voisivat liittyä tähän hankkeeseen? Ja jos näin on, niin miten niiden, niiden pitäisi toimia? Kiitos. Mr. Horo? Sorry, just one other point. Niin anteeksi, vielä yksi kohta. One other point. Niin, te sanoitte, että tämä loppuu 30 kuukauden kuluttua. Jos nyt tästä lähtien puhumme tästä eteenpäin puhumme EU-20-strategiaa. Onko nyt paljon järkeä siinä, että lopetetaan 36 kuukauden kuluttua, koska oikeastaan pitäisi taata tämä 2020 mahdollisuus? Kiitos, herra Hora. Kysymykseni herra Lamblanille. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä häneltä, minkälaisia kriteerejä käytetään projekt, Interprojektien rahoituksessa? Onko olemassa valintakomitea, joka valitsee hankkeet ja miten voidaan esitellä tällaisia projekteja ja tarjota niitä. Ja koskeeko tämä kaikkia Euroopan alueita riippumatta alueiden, alueiden kokemista vaikeuksista, vaikeudet, jotka usein ovat rakenteellisia, ajattelen tässä aivan erityisesti saaria, pieniä saarialueita, voivatko nämäkin alueet saada rahoitusta Interreg-hankkeiden yhteydessä. Kiitoksia. Haluaisiko joku muu käyttää puheenvuoron? Ei ilmeisesti, joten siirrymme vastaukseen. Olkaa hyvä. Okay. Um. Ähm. You have the floor. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin Lamblanille ja Obinille siitä, että he tulivat paikalle. Kysymys tämä menee molemmille. Kokemus osoittaa, että silloin kun näitä projekteja järjestetään, niin silloin mahdollisuuksia on vähemmän kuin kiinnostusta ja tämä tietenkin hallintoviranomaiselle on suuri taakka ja ehkä saa aikaan turhautumistakin ja lannistumista. Eli miten te aiotte ratkaista tämän ongelman? Me silloin kun minun mietinnöstäni keskustettiin, keskusteltiin, puhuttiin siitä, miten tätä rahoitusta voitaisiin jäsentää ja haluaisin teidän mielipiteenne tästä aiheesta. Tämä menee hieman samaan suuntaan kuin kollegani puheenvuoro näistä kelpoisuuskriteereistä. Ja ehkä myös toinen kysymys. Herra Kelly hetki sitten mainitsi tämän aikarajoituksen. Te viittasitte kolmeen vuoteen Eli voidaanko myös olla kiinnostuneita tämän kolmen vuoden jälkeisestä kaudesta, toisin sanoen näistä pidempiaikaisista vaikutuksista, joita verkostoitumisessa ja kokemusten vaihdosta on? Concernant la première question de monsieur... Tulee ensimmäisen kysymyksen herra Olbrichtilta. Tai oliko se ehkä kuitenkin herra Van Nistelrooilta? Mitä tarkoittavat nämä vipuvaikutusluvut? Tässä on kyse vain tästä todellisesta vaikutuksesta, joka voidaan todentaa. Sihteeristö voi siis todistaa, mikä asia etenee, miten Interreg 4C-varat vaikuttavat alueessa ohjelmissa. Luku, jonka äsken esitin kokonaissummana, oli 7 miljoonaa euroa. Interreg 4C neljän hankkeen yh, kuudessa hankkeessa. Nämä ovat näitä pääomittamishankkeita, joissa vaaditaan, että alue, näitä hallinnoja on tässä pöydän ympärillä, koska näin tästä tulee paljon toimivampi ohjelma, kun siirrytään siitä ajatuksesta päätöksentekoon. 7 miljoonalla on pystytty vaikuttamaan hyvin siirret, käyttöihin niihin siirtoon 514 miljoonaa euroa. Näiden hankkeiden parissa on yksi, joka kuitenkin hiukan valppaampaa tarkastelua. Sen nimi on B, B3-alueet puolitoista miljoonalla aluekehitysrahaston varoista se vaikutti siihen, että pystyttiin toteuttamaan inter, saamaan käyttöön internet maaseutualueilla, tietyillä alueilla. Ja tietysti nämä infrastruktuurit, intra, in, internetinfrastruktuurit edustavat yli 400 miljoonaa euroa ilman äänterek että varmasti jotakin olisi saatu aikaan, mutta kuitenkin kun ajatellaan, miten asiat toteutuivat, niin varmastikin tämä johtuu juuri tästä vipuvaikutuksesta, joka on 370 kertaisesti Interreg Sitten voidaan tietysti miettiä, miten tämä vipuvaikutus on laskettu. Ja tietysti voidaan sanoa, että tietysti tämä oltaisiin saatu aikaan internetverkot maaseudullekin, mutta ei kuitenkaan tällä tavalla, koska näin siirrettiin tässä on myös näitä hyviä käytäntöjä. Riippumatta juuri tästä hankkeesta, vipuvaikutus on yli 80 prosenttisesta luvusta voidaan tietysti aina keskustella, mutta sihteeristöstä voimme antaa teillä tarvittavat todisteet, jos haluatte. Jotta näistä projekteista tulisi näkyvämpiä, uskon, että me kaikki olemme hiukan samalla linjalla. Nyt jo puhutaan tulevaisuudesta, vaikka emme ole vielä edes saaneet tuloksia, tuloksia tämänkään hetken tilanteesta. Tähän pitää yleensä suurin tavallaan totuuttaa ja usein ollaan ohjelmassa, puhutaan enemmän ohjelmasta viisi kuin kolme tai neljä, se on aina vähän vahinko. Varmaa kuitenkin on, että meidän tar- me tarvitsemme parempaa tiedottamista ja tämä varmasti helpottuu sitä kautta, että jos komission ehdotukset, joita nyt ollaan valmistelusta, toteutuvat, ja oletan, että voisi olla kaksikin tavoitetta eikä kolmea tavoitetta, kehitys- ja yhteistyötavoitteet, niin tässä näin jaostan vielä tätä yhteistyötä ja varmasti parlamenttikin tätä kannattaa siirryttäisiin kahdesta 0,5-7 prosenttiin, jos nyt luen oikein Rova Sanchez-Smithin mietintöä. Tämä onkin jo osa vastaus tähän tehtyyn kysymykseen, miten tyydytetään kysyntä. Yksi keino on tietenkin lisätä budjettia. Varmaa kuitenkin on, että täytyy paremmin tiedottaa yhteistyöstä ja kaikki ohjelmat Interreg mukaan lukien, Interact mukaan lukien. Tämä on tällainen tukiohjelma Interregille oikeastaan, jota komissio on ehdottanut. Alors, euh, je n'ai pas... En ikävä kyllä ymmärtänyt kaikkia herra Kielin tekemiä kysymyksiä EU 22 strategiasta pahoittelen. Ja samoin näitä kumpaan sitten kilpailukyky ja lähentymisalueet. Voisitteko ehkä uudelleen muotoilla tämän kysymyksen, että voisin vastata niin, että se ei mene aivan metsään? Niin kysymykseni oli vain se, että jos hankkeet suunnitellaan noudattamaan Eurooppa 2020 strategiaa, niin silloin ei vaikuta järkevältä saada niitä valmiiksi 36 kuukauden jälkeen. Rova Sanchez-Schmidt sanoi tällaista samantyyppistä. Siis tämä oli siis se kysymys, että, että jos hankkeet auttavat no, toteuttamaan Eurooppa 2020 strategiaa, niin miksi ne pitäisi lopettaa jo kolmen vuoden, kolmen vuoden päästä, eikä sitten vaikka vuonna 20, 2020? <coughs> Yritän vastata tähän kysymykseenne. Meidän kannaltamme seurantakomiteassa ja Euroopan unionin komissiossa on ilmiselvää, että kun uudelleen ohjelmoidaan näitä ohjelmia vuonna 2011, niin siihen ne täytyy ottaa huomioon tämä EU 2020 strategia ja sen prioriteetit, siis kasvu mukaan ottava ja älykäs. Eli on täysin normaalia, että ne otetaan mukaan ne ovat ulottuvuus näissä strategisissa tavoitteissa. Meillä on temaattisia verkostoja, joissa vaihdetaan tietoa ja me päätimme ne rajoittaa vapaaehtoisesti ajallisesti. Miksi? Me emme halunneet luoda ryhmää, joka tavallaan valiokuntien tapaan ajan mittaan unohtuu me halusimme rajata tämän ajallisesti ja halusimme, että yhteistyötä tekevät kaupungit saavat aikaan tuloksia ja paikallisia toimintasuunnitelmia, jotka ovat konkreettisia. Tämä oli syy sille, miksi tämä rajattiin ajallisesti. Yhteys vuoteen 2020 ja äh, yhteys Lissabonin sopimukseen liittyy tähän tematiikkaan. Tässä on kysymys näistä suurista prioriteeteista EU 2020 strategiassa. Me tulemme ehdottamaan eh, ehdokkaille, että niiden projektit, niiden täytyy olla jollakin tavalla yhteydessä tähän EU 2020 strategiaan. Ja käytän tässä tilaisuutta hyväkseni vastatakseni tähän eh, Sanchezin kysymykseen. Me halusimme, että 30 kuukauden kuukauden kuluttua me saamme loppuraportin ja suosituksia jotain käyttökelpoista. Me tulemme kun puolitoista vuotta on kulunut, koska vuosi on liian lyhyt aika, niin puolitoista vuotta kun on kulunut, niin me teemme tutkimuksen ja muistutamme kaikkia näitä kaupunkia, esitämme kysymyksen siitä, että mitä te olette tehneet. Puolitoista vuotta sitten te hyväksyitte tämän projektin ja teillä on ehkä rahoituskin löytynyt, eli mikä on nyt sitten se tilanne? Ja me tarvitsemme tätä kaikki työssämme. Euh, Jatkan vielä vastauksessa näihin tehtyihin kysymyksiin. Onko kriteerit millä rahoitetaan hanke. Tietenkin näitä kriteereitä on, valintakriteerejä on. Pitää olla julkinen yhteisö, erityisesti Interreg 4 c yhteydessä, näin on myös Urbaktin kohdalla, koska siinä kohteena ovat kaupungit. Pitää olla julkisella sektorilla tai jonkinlainen järjestö, jota eh, sitoo julkiset eh, säännöt näitä kutsutaan parasta tuiksi Belgiassa tai julkislainsäädännön hallitsemat järjestöt, niin kuin sanotaan. Sitten tarvitaan myös kumppanuuksia, jotka eivät ole vain lähipaikallisia, koska muutoin nämä projektit voitaisiin hoitaa jossain tietyssä Euroopan alussa, jossa Interreg 4 sen kohdalla on välttämättä sellaista kumppanuutta, joka yksin, joita tulee niin kuin ympäri Eurooppaa. Ja sitten on vielä monia muita laadullisia kriteereitä, jotka liittyvät hallinnointiin, tiedottamiseen, toimintasuunnitelmiin, täsmennyksiin ja niin edelleen, joita on pikkuhiljaa laadittu sihteeristössä ja sitten jäsenvaltiot on jatkossa hyväksyneet. Entä sitten saarialueet, voivatko nekin saada rahoitusta luonnollisesti? Ja saaret saaria ei kovasti näissä mukana näy, koska välimatka voi olla myös tekijä, joka vaikuttaa niiden haitaksi, mitä tulee tiedon saantiin esimerkiksi, mutta ne ovat täysin valita kelpoisia tietysti ja meillä onkin ehkä kaksi niitä koskevaa hanketta Internet 4 c Internet 3 c löytyy myös tällaista. Sitten edistysvaihe 4 c Internet 4 c olemme lähes ottaneet käyttöön kaikki varat. Kaksi kolmasosaa niistä on jo päätetty, se on selvä asia. Ja sitten jäljellä on 100 miljoonaa euroa, josta ei ole vielä päätetty, mutta nyt jo Viime huhtikuussa on jätetty 300 000 hanketta, jotka ovat josta on tiedot tullut ja niitä tietoja nyt ollaan tutkimassa sihteeristössä ja niistä tehdään päätöksiä jäsenvaltiotasolla tämän vuoden lopusta ensi vuoden alussa minä siis lupaan, että kaikki Internet 4C-varat tullaan ottamaan käyttöön tai sitomaan tämän vuoden loppuun mennessä ja uusien hankkeiden kohdalla ainakin alueiden välisessä yhteistyössä ei pidä odottaa vuoteen 14. Kuitenkin, mitä tulee, on olemassa tällainen Karaibin, Karibian ohjelma, tarkistan tämän nimen, siellä ehkä vielä on olemassa varoja jäljellä ja ehkä tämän työkokouksen jälkeen voimmekin keskustella jonkun verran, jotta näemme mitä kuuluu näille RUP-ohjelmille. Madame Sanchez-Smith, qui a beaucoup contribué. Sitten Rova Sanchez-Smith, hän on jo antanut itse paljon vastauksia esittämisen kysymyksiinkin, koska hän hän kysyi, miten käsitellään turhautumista ja pettymystä, jotka liittyvät Interreg 4C-menestykseen. E, tämä liittyy niin muutamaan asiaan. Ensinnäkin tuen aste, joka on varsin huokutteleva ja pyritään saamaan kollegan mukaan yhteistyöhön, pitää olla tavallaan kiinnostavaa, koska kun hoitaa tällaisen alueellisen ohjelman, olen ollut eurooppaisesta vastuussa ranskalaisella alueella, joka on varsin merkittävä maa, maakunta. Niin siellä oli paljon teollisuutta, hoidimme näitä kysymyksiä, alueita, joita piti uudelleen rakentaa. Siis jo, pitäisi ottaa yhteyttä tavallaan jo käytävätasolla tasolla sitten pitäisi myös pystyä vaikuttamaan tähän yhteistyöhön. Ja yhteistyö on oma maailmansa, oma alansa ja siellä käytetään erilaisia menettelytapoja. Luvutkin ovat erilaisia, mutta se voi kuitenkin vipuvaikutuksenomaisesti vaikuttaa, niin kuin äsken sanottiin. Sitten yksi vastaus kysymykseen, jonka Rova Sanchez-Smith teki koskien tätä turhautumista. Tietysti pitäisi lisätä yleisesti yhteistyöbudjettia, niin kuin hänen mietintössäkin ehdotetaan toisella. Tämä vastaa osaan kysyntää. Sitten tietysti pitää myös tiedottaa yhä enemmän ja paremmin ja selittää, että vaikkakin on valintakelpoinen jossakin ohjelmassa, niin joskus ei kuitenkaan ole välttämätöntä esittää ajatuksia, jos niitä on hyvin valmisteltu. Ehkä pitäisi myös paremmin käyttää yhteyspisteitämme kansallisesti. Meillä on niitä kansallisia yhteyspisteitä kaikkialla Euroopassa, kaikissa ilmansuunnissa, mutta se ei vielä riitä. Tarvitaan myös valtiolta tukea. Joskus valtiot eivät oikein halua, että joutuvat itse toimimaan tavallaan filtereinä, mutta, mutta jos tästäkin näistä paremmin tiedotetaan, niin asiat paranevat. Ja joka tapauksessa parannetaan valintakelpoisuusmäärää siirrytään 80 prosenttia nyt 86 prosenttiin, joten tiedottaminen on tässä auttanut. Ja silti on kuitenkin, että Interreg 4C on sellainen ohjelma, jossa mukana on kilpailukykyosuus, ei paljon enempää eikä vähempää kuin muissakaan ohjelmassa, kuten esimerkiksi seitsemässä tutkimuksen puiteohjelmassa ei senkään onnistumisaste ole juurikaan parempi kuin meidän on siirrytty yhdestä projektista kolmeen, Interreg 3 c yhden hankkeeseen kahdeksasta 4 c Tässä on saatu aikaan myös synergia Interreg 3 c kanssa. Nyt kun tunnettuus on lisääntynyt, niin tämä on vaikuttanut myös tähän Interreg 4 c äh. No niin, äh, herra Drubin, olkaa hyvä, voitte jatkaa. Nous avons, nous jusqu'à présent, tähän saakka no, komitea voi tehdä toisenlaisenkin päätöksen, mutta meidän valintakriteereimme projekteissa ovat olleet erilaiset. Meillä ei ole samanlainen suhde kuin kollegani kuin se, joka kollegani mainitsi, koska kukaan ei ansaitse rahaa tulevalla töihin Urbaktiin. En puhu tässä sihteeristöstä, vaan näistä kumppanuuskaupungeista. Me emme rahoita näitä paikallisia toimintaohjelmia, eli rahan vetovoima on nolla ja tämä on hyvin tärkeää ottaa huomioon, jos otetaan huomioon ehdokkaiden määrä. Me seurantakomiteassa käymme jatkuvasti keskustelua näiden projektien määrästä. Me sanomme, että me voimme luoda 15 verkostoa ja ehkä meillä on vain 13 hyvälaatuista verkostoa joista tulee olemaan jotakin hyötyäkin. Eli en ole varma, että vastauksena olisi, että lisätään talousarviota ja rahoitetaan kaikki ehdokkaat, koska jos tätä vedetään ylöspäin, niin silloin täytyy olla vaativa. Ja minun mielestäni tämä on täysin mahdollista. Ja tässä mielessä me olemme pilottihankevaiheessa. Eli ne osoittavat meille, että projektit vievät asioita eteenpäin, kuin sen sijaan, että meillä olisi tällainen yleinen vaihto-ohjelma. Ja tämä on seurantakomitean kanta. Tämä erinomaisuuden kriteeri on tärkeä näissä projektivalintakysymyksissä. Haluaisin palata vielä tähän keskeiseen kysymykseen tämä suhde hallintoviranomaisiin, tämä on täysin keskeinen kysymys. Urbaktissa meillä ei ole mitään mekaanista rakenteellista yhteyttä näihin operationaalisiin ohjelmiin, eli toimintasuunnitelma tehdään näissä temaattisissa verkostoissa paikallisella tasolla, tasolla ja ne sitten rahoitetaan näistä operationaalisista projekteista tai ei niillä saattaa olla talousarviossa rahaa näihin kaupunkiprojekteihin tai sitten siellä on poliittisia myötämielisyyksiä tai vastahakoisuutta kaupungista riippuen. Eli mitä tulee tulevaan kauteen 2014-2020, tämä suhdekysymys on meidän kannaltamme täysin keskeinen, mitä tulee tämän tyyppisten ohjelmien jatkoon. Haluaisin lisätä vielä yhden asian ei tule sekoittaa rahoitus ja rahoituskapasiteetti. Me voimme todeta, että monetkin hallintoviranomaiset rahoittavat kaupunkien esittämiä projekteja, mutta niillä ei ole mitään visiota siitä, mitä he toivovat näiden alueiden kaupungeilta. Eli tässä on myöskin huomattavan suuri ongelma, joka tulisi hoitaa. Tässä on kysymys siis kapasiteetista, jota näissä apujoukoissa on, jotta ne näkisivät ja saisivat aikaan kaupunkistrategiaa. Tämä on minun mielestäni aihe, jonka, joka tulisi käsitellä tulevalla kaudella. Thank you. Thank you. Kiitoksia herra Drubinji. Ja nyt annan puheenvuoron kahdelle asiantuntijalle komissiosta. Ensinnäkin Herra Vyskos. Uh, thank you, Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Komissio on samaa mieltä tästä analyysistä, jonka esitteli herra Drubini. Urbakt on kasvanut menestyneeksi kaupunkien verkosto-ohjelmaksi tämähän luotiin välineeksi, jolla voitaisiin vaihtaa kokemuksia Urban ohjelmassa kaupunkien verkostossa ja kaupunkien määrä, jotka jo osallistuivat, jotka ovat jo osallistuneet ohjelmaan, on hyvinkin vaikuttava. Kolmannen tarjouskilpailun jälkeen kaupunkeja on noin 450. Kysyttiin siitä, miksi ei ole riittävää yhteyttä hyvien ideoiden kehittämisen ja valtavirta toimintasuunnitelmien välillä. Yksi vastaus tähän on se, että varat valtavirtaohjelmille, niistä on päätetty jo kauan sitten. Ja nyt jos kehitetään tällä hetkellä tiettyjä hyviä ideoita, niin saatetaan joutua tilanteeseen, jossa ei enää ole varoja näille ideoille jäljellä. Joka tapauksessa Urbak, Urbaktin suhteen olemme hyvin, olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että olemme päässeet hedelmälliseen yhteistyöhön hallintoviranomaisten ja kaupunkiverkostojen välillä Tähän osallistuvat vapaaehtoiselta pohjalta monet hallintoviranomaiset. Ja monet ideat Urbaktin puitteissa ovat olleet hyvinkin menestyksekkäitä. Komissio on tukenut rajoitettua, väärää, rajoitettua määrää verkostoja näissä fast track, track net verkostoissa. Jotkut näistä verkostossa saavat tukea myös Euroopan parlamentilta. Mainitsin tässä verkosto nimeltä UNIC, joka koostuu niistä kaupungeista, jotka olivat riippuvaisia keramiikka-alasta. Ja Euroopan parlamentin interryhmä, joka käsittelee keramiikka-alaa, on tukenut tämän kaupunkiverkoston työtä. Ja haluaisin mainita myös toisen hyvin menestyksekään Fast Track verkoston. Me näimme, kun ohjelma päätyi, niin jotkin tämän verkoston puitteissa kehitetyt ideat, ne toteutettiin hallintoviranomaisessa. Ja tät, tät, näitä tapahtui esimerkiksi Portugalissa, sillä, siis tässä MAIL-ohjelmassa, sillä osa, osa tätä ohjelmaa oli integroida maahanmuuttajia orkesterin kautta, johon osallistui perheitä, maahanmuut- anteeksi, lapsia maahanmuuttajaperheistä. Ja tällaista orkesterimallia sosiaalisen integroinnin välineenä on kopioitu muissakin kaupungeissa. Herra Drubini mainitsi myös, että olemme yrittäneet vastata uusiin tarpeisiin ja haluaisimme vastata Eurooppa 2020 strategian uusiin painepisteisiin. Me haluaisimme aloittaa myös pilottihankkeen, jonkinlaisen vaihto-ohjelman valittujen kunnan valtuutettujen kesken, jotka ovat osa tätä paikallista tukiryhmää. Tämä Tämä on siis aivan kuin tällainen pilottihanke Erasmus kunnanvaltuutetuille. Me myös varmasti saamme hyötyä Urbaktin kokemuksista, kun teemme ehdotuksia seuraavalle ohjelmakaudelle koheesiopolitiikan alalla. Ja varmasti yritämme myös käyttää hyväksemme näitä myönteisiä kokemuksia ja jatkaa tätä, hy, tätä, tätä menestynyttä työtä kaupunkien verkostoitumisessa. Kiitos. Ja nyt herra jo saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Michel Lamblin esitteli täysin, minkälaisia mahdollisuuksia jotka alueiden välinen yhteistyö tarjoaa, erityisesti Interreg 4C, ja puhuttiin myös haasteista, joita, joihin vielä täytyy vastata tällä hetkellä ja tulevalla ohjelmakaudella myös. Palaisin yhteen ilmeiseen kysymykseen ensin. Tämä on ainoa sellainen ohjelma Euroopassa, joka tällä hetkellä mahdollistaa sen, että kaikki Euroopan alueet ja kaikki jäsenvaltiot Euroopassa voivat yhdessä vaihtaa käytäntöjä, ajatuksia, hankkeita, jotta sitten niitä toteuttaisivat mahdollisesti paikallisemmalla tasolla ja näin voivat hyötyä mahdollisimman nopeasti saavutuksista ja kokemuksista, joita on jo saatu joillakin alueilla. Sitten se, minkä herra Lamla äsken otti on aivan erityisen relevantti. Se, hän nimittäin puhui siitä, että uudet maat, jotka hiljattain ovat liittyneet jäsenvaltioihin, tällä hetkellä kuuluvat niihin, joissa on, jotka esittävät kaikkein eniten näitä hankkeita, jotka hyötyvät erityisesti tiedon ja kokemuksen vaihdosta. Minun mielestäni tämä on todellakin kohesiota aiheuttava tekijä eu tasolla. Tässä yhteydessä tämä on jo ensimmäinen tulos, joka pitää mielestäni ottaa esille. Ja tietysti se puoltaa sitä, että jatketaan ja laajennetaan tällaista alueiden välistä yhteistyötä kaudella 2014-2020. Mitä tulee sitten talousarviokysymykseen, sehän liittyy suoraan tähän. Jos halutaan jatkossakin kehittää ja erityisesti toteuttaa myös tiedonvaihtoa paljon operatiivisemmin, järjestelmällisemmin, niin silloin meistä tuntuukin järkevältä, että seuraavan ohjelmakauden ohjelma, budjetti tarkistetaan myös ja mielellään ylöspäin tietysti. Tällä hetkellä on kaksi selkeää prioriteettia, joita ollaan kehittämässä, mitä Lissabonin ja Göteborgin tavoitteet, ja niihin liittyy alateemoja, joista herra Michel Lambla tarkemmin kertoi. Ja tietysti tämmöinen looginen kehitys EU 2020 yhteydessä. Tämä kaikki saa meidät ajattelemaan, että tietynlaisiin toimiin tullaan ryhtymään ja niitä jatketaan eri alueilla mukaan lukien. Yksi ajatus, jonka komissio on ottanut esille, mahdollisesti voidaan vaihtaa prioriteetteja ja puhutaan myös tästä hallintopuolesta ja erityisesti hallinnollinen kapasiteetti on tärkeä kysymys. Ja sitten miten voidaan saavuttaa kiinni tiettyjä asioita eri alueilla. Meistä tuntuu, että joillakin alueilla Euroopassa tällä hetkellä vieläkin ollaan vajetilanteessa, mitä tulee hallinnolliseen valmiuteen ja kykyyn. Jos voisimme kehittää tätä uutta puolta, tätä, tätä asiaa seuraavissa ohjelmissa, näin vo, nämäkin alueet voisivat nopeammin tarttua näihin temaattisiin kysymyksiin, joita tuetaan tämän hetkisessä Interreg C4 ohjelmassa. No niin, joka tapauksessa meistä on tärkeää kehittää näitä asioita ja mitä tulee sitten kysymykseen, joka on otettu esiin tiedonannossa, niin me aiomme ensi vuoden keväällä järjestää suuren konferenssin, jossa kansa, alueiden välisen yhteistyön harjoittajat voisivat keskustella äh, hankkeesta samoin ja olla yhteydessä jäsenvaltioihin ja alueisiin, jotta voidaan kertoa näistä tuloksista, joita me voimme jo nyt esitellä. Herra Lamblän puhui tästä aika nopeasti, mutta nyt on jo tällaisia tuloksia esimerkiksi kestävästä liikenteestä, innovaatioista, strategioiden kehittämiskyvystä alueella ja miten voidaan välittää näitä tietoja Meillä on jo konkreettisia tietoja näistä kysymyksistä ja niitä voitaisiin käsitellä ja näin voitaisiin todistaa, minkälaista lisäarvoa ohjelmiin liittyy. Olemme myös sen päätöksen jälkeen, joka tehtiin seurantakomiteassa, se pidettiin kokous sillä tämän Oslossa jäsenvaltioiden kanssa, niin olemme toteuttamassa ohjelmatasolla tai näyttämässä näitä eri tuloksia, joita voidaan jo saada tietyistä verkostoista ja klustereista, joita rahoitetaan, koska Jokaisen projektihan liittyy aina oma verkostonsa. Sitten kun kriittinen massa syntyy projekteja, jotka yhdistävät eri alueita, niin silloin varmaankin pystytään osoittamaan konkreettisia tuloksia, joita on alueelle pystytty saavuttamaan, kun on kehitetty omaa, omia toimintatapoja. Tämäkin meistä tärkeä aspekti ottaa esille myös niin, että voitaisiin luoda yhteys Tämä kysymyskin äsken tuli herra Olbrilta, että luotaisiin yhteys, joka ei ole vielä tarpeeksi vahva meidän mielestämme tällä hetkellä aluekehitysohjelmien ja yhteistyöohjelmien välillä. Meistä on erittäin tärkeää, että asioissa, aiheissa ja on, tai ne aiheet ja ohjelmat, jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille ja alueille, onko sitten taloudesta, ympäristöstä tai ilmastonmuutoskysymyksistä tai siitä, että täytyy kehittää vahvaa innovaatiopotentiaalia Euroopassa vasta näin maailmanlaajuisen kilpailukykyyn. Tarvitaan siis yhteistyötä, joka ei ole pelkästään sellaista, että lisätään alueellisiin ohjelmiin ja niin edelleen, vaan päinvastoin tarvitaan tällaisia strategisia toimintatapoja. Ehkä tämä on hurskas toive, ehkä tätä on vaikea toteuttaa käytännössä, mutta me olemme kyllä vakuutonta siitä, että yhteistyö on juuri vastaus alueellisen strategisen kehitykseen. Näin pitäisi vahvistaa mitä strategisia yhteyksiä aluekehitysrahaston kautta ja seuraavalla ohjelmakaudella näin voidaan paremmin ja tehokkaammin varmistaa tämä yhteys ja toimia niin, että se, mitä on koettu alueen välisessä yhteistyössä ja muussakin yhteistyössä voidaan sitten konkreettisesti välittää muualle ja toimia paljon operatiivisemmin niin, että kaikki alueet voivat hyötyä näistä kohesiopolitiikan välineistä, kaikista niistä. Sitten vielä lopuksi herra Arolle. On todellakin kolme yhteistyöohjelmaa tällä hetkellä, jotka ovat ylikansallisia. Ne, jotka osaan 4B, tämä liittyy Karibian alueeseen ja Asoreen ja Maderan ja Kanarian saarten alueisiin niiden kohdallisesti on mahdollisuus kehittää myös yhteistyötä, jos otan huomioon tämä maantieteellinen läheisyys näillä alueilla. Kiitoksia. Thank you, Mr. Uh, Kiitos, Sara Önjo. On, ja nyt rouva Sanchez-Schmidt voi sitten käyttää viimeisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja ja vielä kerran kiitokset uh, Lamblanille ja Drobinille heidän puheenvuoroissaan ja kysymyksissään ja komission puheenvuoroissa me saimme todisteita siitä, miten tämä alueiden välinen yhteistyö toimii. Tämä tukitoiminta, jota alueiden välisellä yhteistyöllä voi olla ja kuinka aluepolitiikkaa voidaan vahvistaa ja olen täysin samaa mieltä komission edustajan kanssa siitä, että on välttämätöntä luoda siltoja jo olemassa olevien asioiden ja ohjelmien välillä ja suunnitteilla olevien ohjelmien välillä. Meistä monet usein sanovat, että eurooppalainen politiikka ja aivan erityisesti meidän tapauksessamme aluepolitiikan täytyisi osoittaa toteen sen, että siitä saadaan lisäarvoa. Ja tämän tulisi olla meidän mielessämme aina. meidän tulisi pyrkiä käytännönläheisyyteen ja konkretiaan ja EU 2020 täytyy ottaa huomioon kaikissa politiikoissamme, mutta myös kentällä meidän täytyy osoittaa se, miten kansalaisten elämän lisäarvoa voidaan saada aikaan. Ja nämä ohjelmat ovat olemassa osoittaakseen tätä. Tässä painotettiin myöskin viestintää ja tämä oli hyvä, koska mielestäni viestintä on äärimmäisen tärkeää ja on myös tärkeää, että näiden alueellisten ohjelmien kautta toimitaan, mutta myös sitten täytyy jakaa tietoa, koska mikään ei voi korvata kokemusta. Me haluamme valjastaa kaiken tämän tiedon käyttöömme ja vaihtaa hyviä käytäntöjä. Aluepolitiikka on investointipolitiikkaa sen tarkoituksena on saada aikaan alueellista, yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä. Ja on totta, että jos me konkreettisesti osoitamme, miten äh, tätä kehitystä saadaan aikaan, niin äh, tällaisen osoittaminen olisi äärimmäisen tärkeää. Minulla on ollut kunniana äh, olla vetäjänä tässä asiassa ja me olemme kaikki vaatineet tämän yhteistyön vahvistamista ja toivon, että komissio ja tulevat asetukset heijastelevat tätä, vaikka emme nyt välttämättä pääsisikään pyytämäämme 7 prosenttiin 2,7 miljardista päästään seitsemän miljardiin. Eli tämähän on melkein kolminkertaistaminen suhteessa tämänhetkiseen, mutta minun mielestäni on todellakin tärkeää, että alueellista yhteistyötä vahvistetaan. Ehkä meidän tulisi myöskin painottaa koordinaatiota näiden eri ohjelmien välillä ja yhteistyötä eri aluepolitiikkojen välillä. Tässä mainittiin äh, kunnanvaltuutettujen välinen vaihto ja tämä on äh, hallinnan kannalta äärimmäisen tärkeää ja tärkeää myöskin sen kannalta, että lähellä realiteetteja ja tavoitteitamme äh, harjoitetaan tätä aluepolitiikkaa. Meidän täytyy tässä harjoittaa pedagogiaa ja alueiden välinen yhteistyö nimenomaan siinä pedagogiaa voidaan harjoittaa suhteessa kaikkeen siihen, mitä Eurooppa haluaa toteuttaa. Voinko vielä ennen kuin vedätte johtopäätökset, haluaisinko, voisinko muistuttaa, että meitä on pyydetty tämän istunnon jälkeen jatkamaan keskustelua tämän salin ulkopuolella pienen koktailtilaisuuden merkeissä koska tällainen epämuodolliset tapaamiset, niissä voidaan myöskin vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia. Kiitos. Kiittäisin herra Lamblinia ja Rabinita. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että valtuuskunta valiokunnastamme lähtee Kreikkaan, Pohjois-Kreikkaan huomenna ja sieltä varmaan saadaan sitten lomien jälkeen jonkinlaisia tuloksiakin. Hyvää päivänjatkoa. Η επόμενη syyskuuta tapaamme seuraavan kerran siis syksyllä.